Ja, Kolleginnen und Kollegen, ich möchte... No niin, kollegat. Haluaisin jälleen avata kokouksen ja jatkamme ministereiden parissa Tanskan puheenjohtajakauden tiimoilta. Eilen meillä oli kaksi ministeriä maatalous- ja kalastusministeri ja sitten ympäristöministeri ja sitten nyt täällä on paikalla kauppa- ja terveysministeri Pialsendör. Varsinainen ministeri on tullut äidiksi ja ei päästä paikalle ja täällä on virkaa ministeri paikalla. Ja haluaisinkin samantien antaa teille puheen vuoron niin, että tiedämme, mitä voimme odottaa Tanskan puheenjohtajakaudelta ja sitten on mahdollisuus käydä keskustelua. Kymmenen 15 minuutin esittely siis ja sitten kollegat voivat esittää kysymyksiä. Ja sitten vielä toinen kierros. Tervetuloa ministeri, olkaa hyvä. Herr Ærede formand, udvalgsmedlemmer, mine damer og herrer. Jeg glæder mig til at komme i dag og præsentere det danske formandskab. Hyvät naiset ja herrat, hyvät valiokunnan jäsenet. On mukava olla täällä kertomassa Tanskan puheenjohtajakauden terveysasioista. Äskettäin olin avaamassa Tanskan puheenjohtajan kautta Kööpenhamissa puhemies Pusek parlamentista ei silloin paikalla. Hän sanoi, että me löytäisimme ystäviä Euroopan parlamentista. Tämä oli mukava kuulla. Tämä on ihan selvä seikka ja on mukava tietää, että olen täällä ystävien keskuudessa tänään. Odotan mielenkiinnolla vuoropuhelua, joka koskee terveyspolitiikkaa Euroopan unionissa. Tämä on nyt 11. työpäiväni työministerinä virkatekijänä, eh, anteeksi, terveysministerinä haluan edistää vuoropuhelua mahdollisimman paljon. Meillä on edessä suuri tehtävä, on aloitettava neuvottelut tärkeistä asioista komission kanssa ilman parlamentin panosta ja tukea. Me emme pysty pääsemään yhteisiin tuloksiin ja tästä ei sitten olisi hyötyä kansalaisille. Tanska haluaa puheenjohtajakaudellaan päästä tavoitteisiin terveysalalla. Meillä on tässä kolme pääaihetta, joihin haluamme keskittyä. 500 miljoonaa EUn kansalaista saavat meiltä palveluita. Innovaatio eli älykäs terveys, parempi elämä on mottomme tässä on edessä suuria taloudellisia haasteita, mutta terveysala on myös tärkeä innovaation katalysaattori Euroopassa. Terveysinnovaatioita on vahvistettava, jos halutaan päästä talouskriisistä. Demografinen muutos on huomioitava ja on pidettävä terveydenhuoltojärjestelmä korkeatasoisena. Tästä on hyötyä myös hyvinvointialalle. Euroopan kansainvälinen vahvuus terveystekniikassa tarkoittaa sitä, että on panostettava lisää innovaation terveydenalalla. Me haluamme miettiä sitä, miten terveysinnovaatiopuitteita voidaan Euroopassa parantaa. Meidän on tarkasteltava lainsäädännöllisiä puitteita ja terveysalan taloushallintoa ja tämä on tärkeää innovaation osalta. Tämä koskee siis myös Euroopan lainsäädäntöä. Meidän on paremmin otettava potilaat huomioon innovaatioita aikaan saataessa. Tietysti jos kansalaiset eli käyttäjät otetaan mukaan kehitysprosessiin, niin tulokset ovat parempia. Me haluaisimme aloittaa neuvottelut, jotka koskevat lääketie, lääkinäisten laitteiden direktiiviä. Tässä on huomioitava potilaiden tarpeet ja toisaalta saatava aikaiseksi yksinkertaiset hyvät puitteet innovaatiolle. Epävirallisessa terveysneuvostossa 23. ja 24. päivä Hostonissa otetaan esille älykäs terveys ja meillä on myös e-terveysviikko Kööpenhaminassa toukokuussa. Niin kaikki tämä liittyy läheisesti toiseen painopistealueeseemme eli kroonisiin eh, sairauksiin. Ne ovat suurimpia haasteita er-, terveysalalla Euroopassa. Moni ihminen elää nykyään pidempään ja hänellä on sitten yksi tai useampi krooninen sairaus. Meidän lähestymistapamme tässä on yleinen, eli huomioimme kaiken tyyppiset krooniset sairaudet, mutta sitten meillä on diabetes, joka on tauti. Me haluamme integroidun lähestymistavan ja lähdemme liikkeelle diabeteksista. Eli siis on mietittävä sitä, miten meidän lähestymistapamme sokeritauti voi vaikuttaa siihen, miten lähestymme muita tauteja. Potilaiden kuuleminen ja mukaanotto on myös tärkeää. Hoidon on lähdettävä siitä, että huomioidaan ihmisten krooniset sairaudet ja on kuitenkin parantaa heidän elämän laatuaan. Uusi tekniikka, e-terveys ja potilaiden kouluttaminen – ovat niitä välineitä, joita aiomme käyttää, kun haluamme lähteä liikkeelle potilaista. Sellainen elämä, että krooninen potilas pystyy huolehtimaan itsestään mahdollisimman pitkälle. Ja sitten seuraava prioriteetti on antibioottiresistenssin torjunta, se on rajat ylittävä ongelma ja sitä varten on tehtävä yhteistyötä rajojen yli sekä Euroopassa että ympäri maailman. Sitä varten tarvitaan myös toimille välistä yhteistyötä EU:ssa on hyvä, että parlamentti ja komissio molemmat ovat kovasti keskittyneet tähän aiheeseen. Neuvostossa tietysti huomioimme lokakuun päätöksen parlamentilta ja komission toimintasuunnitelman marraskuulta. Me haluamme edistää eläinlääketieteen ja ihmislääketieteen välistä yhteistyötä antibioottiresistenssiä torjuttaessa. Tässä ovat meidän kolme painopistealuettamme. Ja sitten on mietittävä kohdennetummin kohdennetumpaa antibioottien käyttöä. Pitäisi käyttää kriittisiä antibiootteja ainoastaan sen, kun tämä on todella tarpeellista. Meidän pitää paremmin pystyä seuraamaan antibioottiresistenssiä ja meidän on varmistettava, onnistuvatko meidän toimenpiteemme vai ei. 13.14. maaliskuuta meillä on konferenssi Kööpenhaminassa antibioottiresistenssin torjunnasta. Sinne tulee paikalle sekä lääketieteen että eläinlääketieteen edustajia, että voidaan puhua haasteista ja myös ratkaisumalleista. Minä teen tietysti yhteistyötä Tanskan elintarvikeministerin kanssa tähän liittyen. Neuvostossa tarkoitus on hyväksyä päätelmät ja saada tukea tähän tärkeään työhön jotta voidaan edistää antibioottiresistenssin torjuntaa. Kuten sanoin, neuvostossa haluamme aloittaa komission tärkeiden aiheiden neuvottelua. Meillä on terveys ja kasvu 2014-2020 toimintasuunnitelma. Tämä lähtee liikkeelle siitä, että terveys ei ole vain arvo sinänsä, vaan se on myös kasvua edistävä tekijä ehdotuksessa keskitytään siihen, miten näin aikoina, kun voimavaroja on vähän käytettävissä, kansalaiset voivat kuitenkin saada korkealaatuisia terveyspalveluita. Kuten sanoin, tämä onnistuu ainoastaan, jos keskitymme innovaatioon ja kestävyyteen terveysalalla. Tarvitsemme uusia tehokkaampia tapoja ehkäistä, ennaltaehkäistä sairauksia ja edistää terveyttä ja on myös mietittävästä, miten voidaan taistella rajat ylittäviä terveysuhkia vastaan. Joulukuun neuvoston kokouksessa puolen kaudella me ensimmäistä kertaa keskustelimme komission sen Danin kanssa ohjelmasta. Haluaisimme keskittyä sellaisiin aiheisiin, joilla on paljon eurooppalaista lisäarvoa ja puhuttiin siitä, että, että esillä olisi myös terveyskasvun eh, aikaansaajana, mutta korostettiin sitä, että terveys on myös sinänsä tärkeä arvo. Puheenjohtajavaltio toivoo, että edistytään neuvotteluissa seuraavan kuuden, kuuden, kuuden kuukauden aikana ylisti ollaan sitä mieltä, että tämä voisi olla mahdollista IPCO-neuvostokokouksessa kesäkuussa, mutta tämä on vasta alkanut. Me haluamme huomioida kaikki kohdat tästä ohjelmasta ja aiomme käydä vuoropuhelua parlamentin kanssa ja Euroopan parlamentin puhemiehen kanssa, niin että voidaan ensimmäisessä käsittelyssä päästä hyvään lopputulokseen. Toivottavasti saamme tasapainoisen ja hedelmällisen lopputuloksia tähän. Ja toinen aihekokonaisuus on vakavat rajat ylittävät terveysuhat. Me haluamme tietää tässä neuvoston kannan. Komission ehdotus on kaikille tuttu. Se, siinä on ajatus, että tarttuvat taudit liikkuvat rajojen yli. Meidän on nyt pyrittävä siihen, että voitaisiin todellakin torjua tulevia terveyskriisejä tehokkaasti Eli tässä pyritään huomioimaan parlamentinkin toive, että voitaisiin tehdä parempaa yhteistyötä. Neuvostolla ei nyt ole vielä kantaa komission ehdotukseen, haluan korostaa tätä, mutta olemme kuitenkin varmasti sitä mieltä, että haluamme mahdollisimman hyvin kansalaisia suojella rajatylyttäjiltä terveysuhilta. Tämä työ on aloitettava nyt jo ja toivottavasti valiokunnan kanssa saamme tehtyä hyvää yhteistyötä. Mitä tulee sitten lääkealaan, meillä on lääkealan valvontaesitys, jonka saimme komissiolta viime lokakuussa osana laajempaa esitystä, mutta sitä käsitellään erikseen. Te nyt ollaan tekemässä muutoksia lääkevalvontasääntöihin. Parlamentti hyväksyi muutoksia vuonna 2010. Näitä Tärkeitä muutoksia on vain rajallinen määrä. Tarvitaan parempaa hoitoa ja on paremmin käsiteltävä aiheita, jotka liittyvät lääkinnäiseen turvallisuuteen. Esimerkiksi jotain lääkettä ei voida vetää markkinoilta ilman, että tämä poisveto perustellaan. Tästä asiasta neuvotellaan juuri neuvostossa. Toivottavasti lähiaikoina päästään siellä yhteisymmärrykseen. Ja tämän jälkeen aloitamme neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa ja tämän valiokunnan kanssa. Me siis toivomme, että neuvottelut saadaan loppuun vietyä parlamentin kanssa ensimmäisessä käsittelyssä puheenjohtajakaudellamme. Toivottavasti valiokunta on valmis tässä työskentelemään nopeasti. Vuosi sitten hyväksyimme rajoittavia sääntöjä lääkevalvonnan osalta haluaisimme jatkaa tätä työtä. Ja sitten on potilaille annettava tieto, tämä potilastietoehdotus. Tähän suhtaudutaan neuvostossa aika lailla epäilevästi ja joissain maissa on myös ongelmia tämän etukäteisvalvonnan osalta, sillä sitä pidetään ikään kuin sensuurina. Ja se on joidenkin maiden perustuslakien kanssa ristiriitainen ajatus. Mutta me mietimme sitä, onko nyt mahdollista päästä tästä kielteistä kierteestä ja haluamme saada käsiksi kannan, jonka avulla päästäisiin eteenpäin. Tanska haluaisi aloittaa neuvottelut parlamentin kanssa. Ehkä tällä tavoin voidaan päästä näiden haasteiden yli. Komission on ehdotuksia, jotka liittyvät lääkealan avoimuuteen. Tämä tekisi mahdolliseksi kaikkien lääkevalmistajien toimia samalla tavalla, että kaikilla potilaillekin kuluttajilla olisi samanlainen, samanlaiset toimintamahdollisuudet. Näin sääntöihin ei ole vuoden 1904 jälkeen tehty muutoksia. Toivottavasti tämä nyt onnistuu ja keväällä edistetään asiassa. Ja myös lakinaisten laitteiden säännöt, niitä pitäisi uudistaa, mutta tämän osalta ei tiedetä, miten toimitaan. Tämä on kyllä tärkeä ala ja toivottavasti on aikaa edetä meidän kaudellamme. Tämä liittyy läheisesti myös meidän innovaatioagendaamme joka kattaa älykkään terveyden ja paremman elämänlaadun. Me haluamme Tanskassa keskittyä kolmeen aiheisiin, jotka mielestämme ovat tärkeitä. Ne täydentävät toisiaan. Nämä ovat aiheita, jotka löytyvät terveysagendalta jo Euroopasta. Me haluamme jatkaa siitä, mistä edelliset puheenjohtaja, tai mihin edelliset puheenjohtajat päättivät ja valmistaudumme seuraavakauteen. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa, että haluamme tehdä läheistä yhteistyötä parlamentin kanssa terveysalalla, niin että eurooppalaisten terveys paranee. Kiitos. Paljon kiitoksia ministeri tästä kattavasta esittelystä. Teillä on paljon edessänne. Ja nyt aloitamme kyselykierroksen. Tässä on jo 14 ilmoittautunutta. Ja aloitetaan EPPstä koordinaattori Peter Liise. Niin paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä ministeri tästä esityksestä. Haluaisin puhua lääkekinnällisistä laitteista. Siitä keskustelimme eilen jo hyvin paljon liittyen näihin, näihin rintaimplantteihin ja on hyvä, että nyt tämä otetaan mukaan, kun uudistetaan tätä lainsäädäntöä. Minulle erityisen tärkeää olisi äh, näiden lääkinnällisten laitteiden seurattavuus, jos ne asetetaan ruumiiseen. Tanskassa oli esimerkki siitä, kuinka tärkeää se on, että voidaan vielä vuosia jälkeenpäin seurata sitä, kenelle näitä implantteja on Äh, asetettu. Sitten myöskin valvontaa, mitä tulee äh, tähän äh, jakeluverkkoon. Emme ole niin vakuuttuneita siitä, onko tämä amerikkalainen periaate siitä, että jokainen yksittäinen tuote täytyy erikseen ilmoittaa ja sille hankkia lupa, onko se oikea tapa. Siitä meidän on varmasti vielä keskusteltava. Toinen asia, te puhuitte tästä Health for Growth-asiasta, terveyttä kasvua varten. Ja tästäkin meidän täytyy vielä keskustella. Tietenkin talouskasvu on erittäin tärkeä aihe, mutta jos sanotte, että terveys ei ole itsessään arvo, näin ainakin minä kuulin tulkkauksesta, niin sitten tästä eivät äänestäjät kyllä tykkäisi, ei syntymäpäivän tai vuoden aluksi toivoteta toiselle hyvää talouskasvua, vaan hyvää terveyttä. Talouskasvu on tärkeää, mutta terveys on tärkeää myös ilman talouskasvua, ja siksi meidän pitäisi ehkä tukea myös hankkeita, joilla ei ole mitään tekemistä talouskasvun kanssa, vaan kuitenkin kansalaisten terveyden kanssa. Ja lopuksi potilastiedotus tässä Euroopan parlamentti on Finleirin mietintöön ottanut ehdotuksen mukaan, tämän mietinnön hyväksyimme viime vuonna, että ähm, äh, lääkkeiden tuoteselosteeseen laitetaan tällainen faktatietolaatikko, jossa kerrotaan tärkeimmät tuotteen vaikutukset ja sivuvaikutukset ja tämä liittyy myös tähän antibioottiresistenssi kysymykseen, koska on hyvin paljon potilaita ja nyt kuulin jopa hyvin paljon kansanedustajia täällä parlamentissa, jotka ovat sitä mieltä, että jos Äh, jos oireet katoavat, niin sitten ei tarvitse antibioottia enää ottaa, mutta jos sitä ei ota määräykseen mukaan ainakin sen viikon verran, niin sitten voi syntyä tällainen antibioottiresistenssi. Joten ää, äh, tällaisen faktaboksiin pitäisi kirjoittaa, että ää, äh, lääkettä täytyy ottaa määräyksen mukaan, koska muuten voi syntyä antibioottiresistenssiä. Tätä, tämä on ehdotus, jonka haluaisin ministerineuvostoon välittää. Kiitos sitten Linda McEvan SN ja D-ryhmästä. Peter Leeser, I'm, I'm over. Kiitos. Peter Leeser äh, jo mainitsikin nuo lääkinnälliset laitteet ja implantti kysymyksen. Ja mehän kävimme tästä keskustelua parlamentissa eilen ja kyllä kuulimme eh, tämän järjestelmän puutteista, erityisesti rekisteroinnin osalta. Ja tiedän, että omassa maassani silloin, kun yritimme löytää ne naiset, joilla näitä implantteja on, niin hyvin monet klinikat eivät pysty tätä kertomaan. Ja vuosien ajan me olemme pyytäneet, että näitä rekisteritä pidettäisiin kaikista implanteista, ja komissio sanoi eilen, että he miettivät tästä viivakoodisysteemiä, ja toivottavasti parlamentti tukee sitä. Puhumme myös siitä, että jos laitetaan lääkinnällisiä laitteita, implantteita ihmisten kehoihin, niin meidän pitäisi olla yhtä tiukkoja kuin lääkkeiden kanssa ja en tiedä minkälainen olisi tällainen ennakkolupamenettely tiettyjen luokkien osalta lääkinnällisissä laitteissa. Ja käytettäisiin enemmänkin vielä tuota Lontoon lääkevirastoa ehkä hyväksi tässä. Ja toinen ajatus oli se, että FDA USA oli ollut yhteydessä Ranskan viranomaisiin, mutta EU-ssa sitten ei taas tiedetty asiasta. Ja tämä oli 2000 ja silloin olisi kyllä voitu ja välttää nämä ongelmat, jos olisi ollut parempi järjestelmä, niin tarvitsisimme varmasti tällaisen EUn yhteisen yhteyspisteen näitä tuotteita varten. Ja viime vuonnahan me äh, sovimme tuosta rajat ylittävästä äh, terveysaloitteesta ja monet noista toimista tulevat pian täytäntöönpantaviksi ja aikookohan puheenjohtajavaltio tarkastella, että miten esimerkiksi e-health-sääntöjä noudatetaan jäsenvaltioissa Sama koskee noita kansallisia yhteyspisteitä, näitä rajat ylittäviä terveystoimia varten. Eli aikooko puheenjohtajavaltio tehdä tässä jonkinlaisen tilannekatsauksen siitä, että näitä sääntöjä noudatetaan ajoissa? Ja sitten mainittiin tuo farmavarovaisuus, lainsäädäntö. Tiedän, että tuohon, tuohon liittyy kolme ongelmaa, jotka piti korjata vielä, oikaista tuossa lainsäädännössä. Se, tästä täytyy edetä nopeasti, koska tämä on tärkeä kysymys potilasturvallisuuden kannalta. Kiitoksia sitten liberaalien puolesta. Frank Kornepas. President, merci madame. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ministeri näistä äskeistä sanoistanne. Minä haluaisin mainita kolme asiaa. Te puhuitte pitkäaikaista taajuudeista. Tämä on totta. Se on kasvava ongelma meillä Ranskassa. Yksi kuudesta kansalaisista on kroonisen sairauden uhri. Ja tämä on sellainen asia, josta haluaisinkin nyt kysyä ennalto, ennaltaehkäisyn osalta. Huomioidaanko tässä myös terveyden ja ympäristön välinen yhteys teidän puheenjohtajakaudellanne? Ja sitten toinen seikka liittyy siihen, mitä edustaja Makevan juuri sanoi. Eli kyseessä ovat nämä rintaproteesit ja niitä koskeva skandaali. Tässä tulee mieleen kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, miten kaikissa meidän maissamme ja muualla maailmassa annetaan käyttää lääkinnällisiä laitteita, jotka ovat puutteellisia. Tämä on käynyt nyt selvästi ilmi. Tämän pohjalta pitää kysyä uudelleen potilaiden ja kuluttajien oikeuksista ja siitä, voiko heillä olla oikeusryhmä kanteeseen, jotta he voisivat todellakin ryhtyä toimiin tällaisia henkilöitä vastaan, jotka tässä aika väärin ovat toimineet, esimerkiksi tässä PIP-asiassa. Ja sitten viimeinen kysymys liittyy antibioottihoitoihin, josta äsken puhuitte. Antibioottiresistenssi on kasvava ongelma. Te sanoitte, että haluatte olla läheisessä yhteistyössä eläinlääkinnän kanssa, mutta valitettavasti eläinlääkintäalalla antibiootteja käytetään yhä ennaltaehkäisevästi. Oletteko sitä mieltä, että tässä asiassa voitaisiin edistyä? Tämä liittyy lähesti myös OGM-asioihin. Varmasti teidän kolleganne Rova Auken seuraa näitä asioita, koska yhä vielä on käytössä sellaisia geneettisesti muuntuja organismeja, jossa on antibioottiresistenssi osia ja nämä pitäisi mielestäni täysin kieltää. Meillä on nyt hyvin vaikea talouden tilanne kaikille kansalaisille ja tällä hetkellä terveys on erityisen tärkeä asia. Se on tärkeä taloudellisesti, mutta aina ei pidä ajatella ainoastaan kuluja, mitä terveydenhoidosta aiheutuu, vaan tämä on inhimillisesti ja sosiaaliselta kannalta tärkeä asia. Eli se, että ihmistä voidaan pitää huolta, heitä voidaan hoitaa että satsataan ihmisiin heidän hoitonsa ja muutenkin tämä on hyvin tärkeää, varsinkin tällaisena kriisiaikoina. Kiitos. Kiitoksia Karin Lepas. Sitten Karl Schlüter. Und danach Ellen Antonescu sitten Elen Antonescu. Kiitoksia. Minulla oli mahdollisuus esittää teille useampia kysymyksiä, mutta minä vielä muistan kaksi kysymystä, joita en esittänyt viimeksi. Yksi liittyy antibiotiresistenttiin. siinä. Muistatte, eh, millä oli tämä päätöslauselma lokakuussa, ja yksi vaatimus oli, että lopettaisimme mm, täysin kaikenlaisen ennaltaehkäisevän käytön, ja meillä olisi ainoastaan eh, hoit ilmastoon tähtäävää käyttöä maanviljelyksessä. Tämä olisi yksi toimi antibioottiresistenssiä vastaan ja toinen äh, olisi äh, kieltää kaikenlaiset GMOt, joissa on antibioottiresistenssi ähm, merkkigeeni ja mitä sanotte tästä? Sitten minulla on enemmänkin vaatimus kuin kysymys. Meillä oli Euroopan parlamentissa jo kaksi äh, konferenssia hintaa rahastoista mekanismeina Eh, maanviljelyn innovoinnille. Meillä on patenttijärjestelmä, mutta se ei ole optimoitu lääketieteellisiä innovointia varten, koska kustannukset maksaa julkisuus eikä se yksilö, joka ehm, tarvitsee lääkkeen ja tässä ei ole kyse siitä, että tarvitseeko kännykän vai ei. Jos on, tarvitsee syöpälääkkeen, sen todella tarvitsee. Ja sitten kun on kyse tällaisesta lääkkeistä, joita täytyy käyttää koko elämä, keskitytään sitten enemmän rikkaisiin ihmisiin ja valtioihin eikä niinkään maapallon köyhiin. Sitten olisi tällainen järjestelmä, jossa olisi lisenssivapaa tuotanto niin, että lääkkeitä voitaisiin tai myös köyhemmille voitaisiin keskittyä tar- suurimpiin tarveisiin ja Yhdysvaltain senaatissa keskusteltiin tästä uudesta järjestelmästä ja kustannukset olisivat noin kaksi kolmasosaa siitä, mitä maksamme nyt tällä hetkellä reseptilääkkeestä. Olisiko mahdollista, että seuraatte tätä asiaa puheenjohtajuuskaudellanne? Elena Antonescu. Kiitoksia sitten Elena Antonescu ja sitten Wilmot. Uh, Kiitoksia ja kiitos ministeri puheestanne. Haluaisin aluksi kertoa, miten tyytyväinen olen siihen, että teidän puheenjohtajakaudellanne pidetään kroonisia sairauksia prioriteettina. Tiedämme, että investoinnit kroonisten sairauksien parempaan hallintaan pystyvät, pystyy vähentämään sitä takkaa, joka koituu perheille ja näille potilaille, mutta myöskin terveystoimelle – koska nyt eletään taloudellisesti vaikeita aikoja. Potilaat voivat olla taloudellisestikin aktiivisempia ja toimia työelämässä pidempään. Haluaisin kysyä ihan konkreettisesti, että mitä aiotte tehdä esimerkiksi seu, sairauksien seilonnan osalta ja sitten terveellisen elämäntavan edistämiseksi. Ja sitten haluaisin tietää myöskin, onko teillä tietoja tai hankkeita, jotka koskevat tietojen kerron parantamista ja suosituksia näiden muiden kuin tarttuvien tautien osalta, koska tarvitsisimme hyviä käytäntöjä niin, että, ja myös tietopohjan parantamista. Ja haluaisin muistuttaa myöskin ympäristön ja terveyden välisestä yhteydestä. Kollega jo siitä puhuikin. Ja olemme ilmaiset jo huolemme, joka liittyy siihen, miten ympäristö vaikuttaa terveyteen. Erityisesti kemialliset valmisteet ihmisten terveyteen. Kiitoksia. Kiitos sitten Wilmot. Much. Um, and well... Kiitos oikein paljon ja tervetuloa. On hienoa nähdä, että Tanskan puheenjohtajakausi on nyt käynnissä. Teidän ajallanne aloitetaan terveyskasvua edistämässä ohjelma, joka tulee olemaan hyvin tärkeällä sijalla 2020 mennessä. Tämä on hieno asia, mutta meidän pitää puhua lisää ennaltaehkäisystä, vaikka tässä ohjelmassa puhutaan ylipainosta, meidän pitää laajemminkin puhua ravitsemuksista, ja nyt olisi korkea aika, että lääke että äh, ruoka- ja juoma teollisuus alkaisi toimia vähän vastuullisemmin. Diabetes on tärkeä asia, siihenkin voidaan vaikuttaa ravitsemuksella. Sitten on myös hyvin tärkeää puuttua äh, tupakkaa asian, joka aiheuttaa sekä meillä että maailmalla juuri paljon kuolemia ja siksi on hyvä, että tupakkatuotedirektiivi olisi edistymässä Olin ajatellut, että tämä ehdotus tulisi teidän kaudella, mutta tiedän, että ette tehdä yhteistyötä Kyproksen kanssa puheenjohtajavaltiona. Haluaisin kysyä, minkälaisia ennaltaehkäiseviä toimia voisimme harkita EUn tasolla, jotta voitaisiin kansanterveyttä parhaiten edistää koko EUssa. Kiitos. Kiitoksia Glenis. Sitten Kristoffer Fienna. Hän, hän on esittelijänä potilas tieto kysymyksessä. Ole hyvä. Tack så mycket, herr ordförande, och tack för att du gav mig tid att få lite kaffe också. Eh, först och främst vill jag välkomna... Kiitoksia. Ja kiitoksia, että minulla on tässä mahdollisuus vielä juoda kuppainen kahvia. Eh, tervetuloa ministeri, olen erittäin iloinen siitä, että esittelitte täällä prioriteettinne. Puhuitte myös erityisesti antibiotiresistenssistä tärkeänä aiheena. Ja Minusta tämä on ehkä yksi vakavimmista ympär- terveysongelmista Euroopan unionissa, josta puhumme aivan liian vähän. Se on suuri yhteinen haaste ja toivon, että tulevaisuudessakin käsittelette tätä aihetta, mutta että käsittelette myös uusien antibioottien kehittämistä. Ja en nyt ollenkaan lisää mitään siihen, mitä Karl Schlüter tässä sanoi, mutta kyllähän voitaisiin kehittää myös uusia antibiootteja. Se voisi olla tärkeä innovaatiomalli. Sitten haluaisin vielä puhua äh, lääkkeistä annettavista tiedoista. Me tiedämme, että äh, neuvostossa on jo useita vuosia ollut äh, suurta skeptisyyttä komission ehdotuksen suhteen. Parlamentista hän tehtiin myös mietintö, joka hyväksyttiin laajalla enemmistöllä, mutta tämä skeptisyys neuvostossa ei katoa, jos neuvosto vaan on passiivinen ja siksi me odotamme, että te ainakin osoitatte selvästi, miten aiotte viedä tätä ehdotusta eteenpäin. On kyse siitä, että tätä asiaa edistetään rakentavasti, ei tässä pidä vaan vaipua ruususen uneen ja ajatella, että tällaisen passiivisuuden kautta ongelmat katoavat. Tiedän tietenkin, että tästä syntyy perustuslaillisia ongelmia ei vain Tanskassa, vaan myös esimerkiksi Ruotsissa, mutta juuri kun on tällaisista ongelmista kyse, niin pitäisi tehdä rakentavia ehdotuksia ja olemme sitä mieltä, että Tanska äh, on yksi niistä maista, joka toimii hyvin rakentavasti, joka on osoittanut, että on ratkaisumahdollisuuksia ja toivon, että otatte mahdollisuudesta vaarin keskustella näistä äh, rakentavista ratkaisuehdotuksista, joita neuvostossa jo on. Me parlamentissa sanoimme, että haluamme tukea sitä, mitä komissio tässä ehdottaa äh, lääke tiedotuksesta ja lääkevalvonnasta, mutta toivomme, että te neuvostossa ette ainoastaan siirrä tätä aihetta syrjään ja unohda sitä, vaan että Tanskan puheenjohtajuuskaudelle olette aktiivisempia ja teette konstruktiivisia ratkaisuehdotuksia. Seuraavana ensimmäisen puheenvuorokierroksen viimeinen puhuja Schilders ja sitten pyydämme vastauksia kysymyksiin. Uh, thank you, and I'd like to welcome... Kiitoksia ja tervetuloa ministeri. Haluaisin kysyä teiltä yhtä kysymystä, uh, yhden kysymyksen, joka liittyy lainsäädäntöön sinänsä, vaan mielenterveyteen. Minä olen irlantainen uh, meppi ja olen Mental Health Interest Groupin jäsen täällä parlamentissa. Ja me olemme 2008 äh, tehneet tällaisen sopimuksen, jossa on kiinnitetty huomiota mielenterveyden korostamiseen ja siihen, että lisättäisiin tietoa EU-ssa ja ähm, annettaisiin suosituksia toiminnaksi viidellä alalla, eli että vähennettäisiin masennuksen itsemurhaa, sitten äh, nuorten kasvatuksessa mielenterveysasioita, sitten työpaikalla vanhusten keskuudessa ja sitten syrjäytymisen ehkäisemistä ja leimautumisen ehkäisemistä. Ja haluaisin tietää, että miten, minkälaisia konkreettisia jatkotoimia haluaisitte mm, käynnistää tälle sopimukselle. Kiitoksia. Tässä tuli ensimmäinen kysymyskierros. Ja nyt haluamme kuulla vastauksia ministeriltä. Olkaa hyvä. Tack. Og tak for rigtig mange gode spørgsmål, som... Kiitos näistä kaikista hyvistä kysymyksistä. Yritän vastata niihin. Ensinnäkin Peter Liise. Tämä kysymys, joka koskee rintaimplantteja ja koko tätä PIP-kysymystä, jonka moni on täällä ottanut esille – olemme kaikki tietysti sitä mieltä, että tapahtunut oli todella iso ongelma. Ja minun omassa maassanikin tämä on suuri haaste. Jos ajattelemme näitä rintaimplantteja, niin kyllä me poliitikot kaikki haluamme tämän asian ratkaisemaan mahdollisimman nopeasti. Mutta tällä hetkellä me odotamme vielä komission ehdotusta ja valtio olettaa, että tämä asia tulee mukaan komission ehdotukseen on tärkeää, että meillä on turvattu tilanne ja että kansalaiset voivat luottaa lääkinnäisiin laitteisiin, joita käytetään implanteina. Ja sitten jos ajatellaan terveyttä, siihen liittyvä kommentti, että terveys ei ole arvo sinänsä. Ehkä et ihan ymmärtänyt, mitä minä sanoin. Minä pyrin korostamaan sitä, että terveys todellakin on yksittäisille henkilöille ja heidän perheilleen ja yhteiskunnalleen arvo sinänsä. Mutta tämän lisäksi voimme terveysjärjestelmästä saada lisää arvoa. On tärkeää, että kansalaiset potilaat otetaan mukaan lääketieteelliseen kehitystoimintaan. Näin kaikki toiminta voisi parantua lääkinnäistä laitteista alkaen kaikkiin sellaisiin lääkinnäisiin tuotteisiin, jos niissä huomioidaan käyttäjäaspekti, niin tästä olisi hyötyä, jos otamme tämän näkökulman mukaan, niin näin voimme auttaa eurooppalaista lääketeollisuutta. Ja sitten edustaja Mäkevän. Yritin nyt pippiä koskien vastata mahdollisimman kattavasti. On mielenkiintoista kuulla, että komissio etsii jotain järjestelmää tätä varten. On mielenkiintoista nähdä, miten seuranta työtä voidaan tehdä. On tärkeää saada aikaiseksi turvallisen, turvallinen toimintaympäristö silloin, kun käytetään lääkinnällisiä laitteita kehossa. Ja sitten jos ajatellaan lääketeollisuutta, on hyvin tärkeää, että lääkeasioissa on edistytty nopeasti ensimmäisessä käsittelyssä. Me ollaan rakentavia ja avoimia parlamentin suuntaan. Tämä varmasti kyllä onnistuu. Ja sitten korinla Lapagelle. Minä vastasin jo PIP-kysymyksestä, mutta mitä tulee tähän yksilön terveyteen, niin oli hän samaa mieltä siitä, että terveys on avainasemassa yksilön kannalta. Se on tärkeää, kun ihminen on nuori, mutta vielä tärkeämpää, kun ihminen vanhenee. Meillä oli konferenssi Kööpenhaminassa, joka koski aktiivista ikääntymistä, sillä tiedämme, että ne ihmiset, jotka ovat aktiivisempia ikääntyessään, he eivät sairastu niin paljon, heidän elämänsä on äh, arvokkaampaa, on mielekkäämpää. Tämä on tärkeää 25-vuotiaille ja myös 15-vuotiaille. Ja sitten antibioottiresistenssiin liittyen toivottavasti pystymme edistymään ja saamaan myönteistä tukea sille, että kiellettäisiin ennaltaehkäisevä käyttö. Tämä työ on nyt käynnissä, mutta toivottavasti päästään eteenpäin siinä. Ja sitten Karslyyte. Minä jo mainitsin antibioottiresistenssin. Toivottavasti voimme myös GMOiden ennaltaehkäisevän käytön kieltää. Tänne on tulossa ympäristöministeri myöhemmin tänään. Hän käsittelee näitä asioita. Tätä voitte kysyä häneltä. Ja sitten innovaatio. Siitä on hyötyä sekä köyhille että rikkaille jos tuotteita kehitetään, niin tästä on hyötyä kaikille. Kyse ei ainoastaan lääkinnäistä tuotteista, vaan ajattelimme tässä nyt erilaisia avustustapoja. Minä kävin Dubaissa maanantaina avaamassa konferenssin terveyskeinoja koskien Esimerkiksi vesien vetäminen on tärkeää yksilölle. Tämä antaa toimintamahdollisuuksia tälle alalle ja tästä on myös hyötyä. Eli kyllä tässä on terveyden ja kasvun välillä olemassa yhteys. Eli ei tässä pelkästään auteta ihmisiä, vaan tästä saa myös lisää arvoa ja sitten Elena Antonescu, menikään tämä nimi nyt oikein, liittyen kroonisiin tauteihin. Totta, tämä on tärkeä painopisteala. Tanskan puheenjohtajakaudella meidän on opittava Toisiltaan me tarvitsemme parempaa tiedonvaihtoa maiden välille. Ei ole mitään syytä olla käyttämättä toistemme tietoja, meidän pitää pyrkiä asiassa eteenpäin Tanskan kaudella. terveyden ja kasvun osalta sitten, tämän jo aikaisemmin mainitsin, se on hyvin oleellista meidän kaudellamme. Meidän on katsottava kaikkea sitä kokemusta, mitä meillä on ravitsemukseen, alkoholin ja tupakan liittyen. Kaikki tämä vaikuttaa terveyteen, myös diabetekseen, mutta myös muihin eh, sairauksiin. Kaikki se, mitä laitamme itseemme, niin se sitten vaikuttaa meidän terveyteemme myöhemmässä vaiheessa. Olen PT terveysministeri, mutta keskitymme myös ennaltaehkäisyyn. Olemme hyvin tietoisia siitä, että tämä on suuri ongelma. Meillä on tupakka tärkein tappava aine ja toivottavasti tästä, tässä asiassa päästään eteenpäin Kyproksen kaudella. Sitten edustaja Fjellner, on hyvä, että te olette tyytyväisiä antibioottiresistenssiprioriteettiimme. Toivottavasti yhdessä elintarvikeministerimme kanssa pääsemme asiassa eteenpäin. Sillä ongelma on todellakin ratkaistava ja kuten sanoin, meillä on suuria haasteita, jotka liittyvät antibioottien ennaltaehkäisevään käyttöön. Neuvostossa suhtaudutaan todellakin varauksellisesti ja myös teidän hallituksenne suhtautuu varauksesti tähän lääkevalta asiaan, mutta tämä on kyllä aika problemaattista, eikä ole mitenkään varma, että pääsemme eteenpäin. Ja haluaisin kiittää teitä, kun sanoitte, että Tanska on rakentava. Me pyrimme saamaan aikaiseksi rakentavia tuloksia. Tässä kaikki visi. Oh, Sorry, I've got one. I've got a lot of pages. Anteeksi, unohdin. Anteeksi, unohdin erään asian. Minulla on paljon paperia. Elders, eh, anteeksi, minun virheeni. Eh, og rapporten for 2008. Eh, vi terveysraportti 2008. Kuten muut puheenjohtajakaudet olemme valinneet joitakin prioriteetteja. Olen maininnut nämä kolme prioriteettia. Uskon, että olemme nyt ottaneet suurimmat eurooppalaiset haasteet terveysalalla käsittelyyn ja työssämme yritämme luoda sillan edellisen ja nyt seuraavan puheenjohtajakauden välillä mutta meidän prioriteettimme pitäisi nähdä myönteisenä valintana, mutta emme kiellä mitään muita tärkeitä aiheita, jotka mainitsitte. Mielenterveys on tärkeä ongelma ja kuuntelin, mitä sanoitte ja kirjasin ylös mielipiteenne. Kiitoksia. Kiitoksia. No sitten toinen kierros. Aloitetaan Miroslav Mikolajicista. Hän on aktiivinen kollega terveyspolitiikan alalla. Ja sitten Karin Kanva. Eh, Kiitoksia. Jos sallitte, niin haluaisin todeta, että en tiedä minkä takia saksalaiset nimittävät minua Mikola Minun nimessäni on S ja K lopussa. Mutta tervetuloa ministeri. Hienoa, että tulitte paikalle ja on rohkaiseva nähdä teidät ministerinä ja kuulla tästä hyvin rakentavasta ohjelmastanne. Haluaisin muutamaa kysymystä sivuuta, jotka ovat tulleet täällä esille ja ponnista vähän yksityiskohtaisemmin. Keilen keskustelimme tästä rintaimplanttiskandaalista ja sitten eräs asia, joka usein unohtuu, on se, että naiset, jotka haluaisivat asentaa rintaimplantit, niin voivat vapaasti näin toimia, mutta useatkaan näistä ihmisistä eivät ymmärrä, että siihen liittyy riskejä. Ja järjestelmän pitäisi varoittaa heitä ja pyytäisin, että puheenjohtajavaltiokin tekisi jotain tämän asian parantamiseksi. Eli näiden naisten on joskus vaikea esimerkiksi saada rintasyöpädiagnoosi, koska mm, mammografia seulontaa on vaikeampaa tehdä näillä henkilöillä, joilla on implantit. Ja tällaisista asioista pitäisi kertoa näille henkilöille ennen kuin he haluavat rintaimplantit. Yhtäältä tietysti he koettavat hoitaa ongelmia, mutta toisaalta sitten heistä tulee ryhmä niitä naisia, joiden on vaikea saada diagnoosia syöpäriskistä. Eli tietysti tärkeintä pitäisi olla, että nämä naiset pysyvät terveinä. Ja sitten tosiaan tämä jäljitettävyys, Linda McAvan puhui tästä viivakoodista. Eli kyllä pitäisi jotenkin olla mahdollista jäljittää nämä tuotteet. Eli kenellä tällaisia tuotteita on. Ja usein täällä valiokunnassa ja parlamentissa kaiken kaikkiaan puhutaan myös kudos- ja soludirektiivistä ja siitä, että pystyykö myymään omia kehon osiaan. Ja tähän saakka sääntö on ollut se, että ei saa myydä kehon osia. Mutta samalla täytyy kuitenkin pystyä lahjo- tekemään elinlahjoituksia ilman minkäänlaista vastin, että Tämä sääntö pitäisi myöskin pitää voimassa. Ja haluaisin todellakin kiitellä siitä, että pidätte tapetilla näitä kroonisia sairauksia niin kuin diabetesta, mutta haluaisin kuitenkin muistuttaa siitä, että itse olen tehnyt analyysiä ja 27 jäsenvaltiossa ja pian 28 valtiossa, niin meillä on hyvin erilaiset kansalliset lainsäädännöt muiden kuin tupakoitsijoiden suojelusta. Eli ehkä meidän pitäisi myös tutkia tupakoinnin vaikutuksia ihmisten terveydelle. Tiedämme, että nuor, yhä enemmän nuoria aloittaa tupakoinnin ja usein tytöt aloittavat jopa 11-12-vuotiaana tupakoinnin, eivätkä välttämättä siinä vaiheessa ymmärrä, minkälaisia vakavia uhkia tupakointi aiheuttaa heidän terveydelleen. Ja haluaisin pyytää teitä kehottamaan jäsenvaltioita tarkistamaan lainsäädäntöään muiden kuin tupakoitsijoiden suojelusta. Kiitoksia, Mikola Sik. Yritän tämän paremmin ääntää. Nythän on ensimmäinen viikko vasta menossa, ehkä ensi viikolla tämä onnistuu. Seuraavaksi Karin Kadenbach. Herzlich Sydämelliset kiitokset, hyvä ministeri. Minulla on ilo, että te, kuten kollegani eilenkin, nostitte mikrobilääkeresistenssin yhdeksi puheenjohtajuuskautenne pääprioriteeteista esimerkiksi, koska, ja että teillä on tällainen laaja lähestymistapa, koska on tärkeää, että emme aseta ihmislääketieteessä antibioottien käyttöä, eläinlääketieteen antibioottien käyttöä vastaan. Se on tärkeää. Meidän täytyy tukea komission jäsen Dallia hänen taistelussaan tupakoimattomien oikeuksista ja puhuitte myös tästä eh, eräästä direktiivistä ja haluaisin nyt käsitellä eh, rokotuksia. Rokotukset ovat yksi kustannustehakkaimmista välineistä, joilla voidaan eh, puolustaa kansaa tarttuvilta taudilta, mutta rokotukset ovat tulleet tavallaan oman menestyksensä uhreiksi, koska eh, tietyt eh, rokkotaudit ovat eh, nyt jälleen tulleet takaisin Eurooppaan, koska on syntynyt eräänlaista rokotuksen vastustusta, joka edistää internetin väärä tieto ja toisaalta liian vähäinen tiedotus. Ja minua kiinnostaisi se, että Unkarin puheenjohtajavaltio käsitteli tätä aihetta hyvin paljon. Se järjesti myös Budapestissa konferenssin tästä viime puheenjohtajuuskaudella. Hiukan puuttui kiinnostusta tähän, mutta pyytäisin teitä, että erityisesti lasten eh, rokotuksia käsittelisitte. Meillä on rokotusohjelmia Euroopassa, mutta tiedotusta pitäisi lisätä ja haluaisin kysyä, mitä te aiotte tehdä Tanskan puheenjohtajuuskaudella. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Margareta Auken. Formen, og velkommen hertil. Det er en fornøjelse, Pia, at... Øh, Kiitos. Tervetuloa tänne. On hieno nähdä teitä täällä ja on todella vaikuttaa nähdä, että huolehditte kahdesta salkusta samanaikaisesti. Voin antaa teille kaiken tukeni. Haluaisin kysyä erästä seikasta. Tämä tulee mieleen sen takia, että se liittyy terveyteen. Jos ajatellaan nyt lääkkeitä, niin moni lääke pääsee ympäristöön. Ja tämä lääkkeiden ympäristöön pääsy vaikuttaa sitten kansanterveyteen. Näin voidaan sanoa. Onko teillä minkälaisia ajatuksia liittyen siihen, mitä voimme tehdä näille terveysvaikutuksille? Miten näihin terveysvaikutuksiin voidaan puuttua? Vastuuntuntoisemmin kuin tähän asti on tehty vaikuttaa siltä, että kun joku katoaa ympäristöön, niin ei se noin vaan katoa, vaan kyllä siihen on puututtava. Toivottavasti te pystytte tähän asiaan puuttumaan. Kiitoksia Margarete Auken. Sitten Sofia Kukovic ja sitten Dan Jorgensen. Hvala lepa, gospod predsednik, in lep pozdrav gospe ministrici. Zelo me veseli, Toivotan tervetulleeksi ministerin. Olen iloinen tästä hänen esityksestään ja siitä, että hän puhui myös talouskasvusta. Mutta kuitenkin ensin meidän täytyy olla terveitä ja monet ihmiset ovat sairaata juuri kriisin takia, esimerkiksi sen takia, että he ovat menettäneet työpaikkansa. Miten voidaan taata parempi hallinnointi terveys- järjestelmässä, koska terveydenhoitojärjestelmää voidaan kyllä parantaa huomattavasti. Ja tehokkuuden ei pitäisi olla vain taakkana potilaiden harteilla, vaan sillä pitäisi parantaa terveydenhoitojärjestelmän organisaatiota terveys on väline ja siksi on tärkeää, että meillä olisi tällainen laaja näkemys potilaasta. Vähän ajan kuluttua potilaat voivat vapaasti liikkua Euroopassa ja nyt kysyn teiltä, mihin toimenpiteisiin ryhdytte, jotta voidaan varmistaa tietojen vaihto ja koordinointi Euroopassa? Sitten kroonisista sairauksista. Millä tavoin aiotte yrittää vähentää terveydenhoitojärjestelmiin kohdistuvaa taakkaa? Tässä viittaan esimerkiksi liiallisiin reseptilääkkeisiin tai pitkiin odotusaikoihin vastaanotoilla. Ja mitä sitten tehdä terveyspolitiikan parannusten suhteen, kun on talouskriisi. Täytyy ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin ja haluatte nyt ryhtyä tiedottamaan myöskin silikonin käytöstä. Ja toivotan teille hyvää työtä ja toivon, että neuvoston johtopäätöksissä terveydellä on tärkeä merkitys. Kiitoksia. Nyt ne, jotka ovat pohjalistalla listalla vielä, niin pystyvät esittämään kysymyksensä ja sitten ministerillä on vielä riittävästi aikaa vastata. Hänellä on tämän jälkeen toinen kokous. Meidän pitää pitää kiinni nyt aikataulusta. Seuraavaksi Dan Jörgensen ja sitten Anja Weisgerber. Men, oh, mange tak til Det er Kiitos oikein paljon. Ministeri, on mukava nähdä neitä täällä valiokunnassamme. Kyllä on pari kysymystä. Ensinnä kysymys, joka liittyy terveyden ja ympäristön kohtaamispisteeseen. Te olette terveysministeri, mutta aikaisemmin, aikaisemmin olette olleet ympäristöalalla, eli varmasti pystytte tähän vastaamaan. Tämä liittyy kemian tuotteiden cocktail-vaikutukseen. Meillä on paljon hyvää lainsäädäntöä liittyen kemian tuotteisiin, eli vaarallisempia tuotteita poistetaan, niiden tilalle tuodaan sitten vähemmän vaarallisia tuotteita, mutta minua tässä huolestuttaa eh, kemiallisten aineiden yhteiskäytön vaikutus. Tästä ei tiedä kovinkaan paljon, mikä on Tanskan kausi, eh, kauden lähestymistapa. Tuliko tämä esille? Tämä kasaantuva vaikutus tulee usein mainittua, mutta meillä on kunnon menetelmää siihen puuttumiseksi. Ja sitten toinen kysymys Kristel Schallemosen puolesta, joka on nyt tapaamassa toista Tanskan ministeriä toisessa valiokunnassa eikä päässyt tänne paikalle. Tämä liittyy diabetiksen ennaltaehkäisyyn. Te sanotte, että tämä on asia listallanne, mutta en tiedä tarkkaan mitä pitäisi tehdä, sillä on tärkeää torjua liika lihavuutta. Teidän mielestänne tämä on EUn prioriteetti, mutta eh, miten se voidaan toi, toteuttaa? Kiitoksia nyt Anja Weisberger ja sitten Ossa Westlund. Kiitoksia. Ja kiitokset siitä, että olette täällä tänään ja olen iloinen yhteistyöstä eh, puheenjohtajavaltion kanssa vaikka minulla on vähän sellainen käsitys, että kyllä te varmasti toimitte rakentavassa roolissa ja edistätte useita aiheita. Yksi aihe, joka on minulle tärkeä, ja Fjellner siihen jo viittasikin, nimittäin potilastiedot, potilastiedotus. Olisin iloinen, jos neuvostossa onnistuisitte käsittelemään tätä aihetta intensiivisesti ja käsittelemään sitä ja saamaan siihen ratkaisuja lääketurvatoiminnasta. Olemme parlamentissa sopineet, että tämä asia, joka on neuvostolle erityisen tärkeä, pidetään vähän erossa. No olisihan tämä voitu eri tavallakin hoidettua. Olisi ehkä voitu edistää tätä potilastietoasiaa, mutta ajattelimme, että ajattelimme edetä tässä asiassa rakentavasti. Ja ajattelimme, että potilainen pitää saada riittävästi tietoa ja haluaisin tässä antaa muutaman argumentin. Yli 50 prosenttia tiedoista, jotka tällä hetkellä löytyvät internetistä, ovat virheellisiä. Useat potilaat kuitenkin hakevat tietoa internetistä ja sen takia olisi tärkeää, että olisi varmennettua tietoa, jota potila, johon potilaat voisivat luottaa. Muutamissa jäsenvaltioissa on myöskin oikeudellisia kysymyksiä sensuurista ja niin edelleen. Ja meidän hallituksemme esimerkiksi ottanut näitä esille. Ja voisin kuvitella, että sellaiset tiedot, joita ilman lupamenettelyä voi antaa tiedoksi ja julkistaa, niin niitä voitaisiin lupamenettelyn jälkeen antaa julkistaa ja sitten ehkä lisätä vielä muilla tiedoilla. Tämä voisi olla yhkä yksi kompromissi. Kiitoksia. Nyt Westlund ja sitten Okoni. Fru minister, Pia Olsson Kiitoksia oikein paljon, hyvä ministeri. Minä istun täällä aivan edessänne, suoraan edessänne. Sydämellisesti tervetuloa tänne valiokuntaan ja haluaisin ensinnäkin olla vain samaa mieltä siinä kanssa, mitä kollegat sanoivat antibioottiresistenssissä. Toivon todella, että Tanskan puheenjohtajavaltio vie tätä asiaa eteenpäin myöskin kun ajatellaan sitä konferenssia, joka pitäisi järjestää. Tämä on tärkeä aihe ja jos toimii klassisen EU-menettelmän mukaan, niin silloin ei kovinkaan paljon tapahdu ryhdytään toimenpiteisiin erityisesti ihmislääketieteen alalla, mutta ei välttämättä eläinlääketieteen saralla. Eli aloitetaan siitä, miten eh, halutaan vähentää antibiootin käyttöä, mutta nämä ovat usein asioita, joista päätetään jäsenvaltioissa eikä EU:ssa. Sitten on eräs asia, jossa Tanska todellakin on valmis tekemään paljon. Minä toivon, että te terveysministerinä eh, voitte saada aikaan sen, että terveysministerit EU-ssa ryhtyvät aktiivisemmiksi, koska on terveyskysymyksistä on kyse kemikaaleista, jotka vaikuttavat herkimpiin väestöryhmiin, esimerkiksi lapsiin. Tämä on uhka julkiselle terveydelle ja toivottavasti te voitte saada aikaan sen, että terveysministerit ovat valmiita aktiivisemmin käsittelemään näitä vaarallisia aineita tässä on kyse myös ympäristöohjelmista, jotka keskittyvät juuri tähän kysymykseen. Ehkä voitte saada aikaan sen, että terveysministerit aktiivisemmin käsittelisivät näitä kysymyksiä, koska useat kysymykset tulevat ympäristöalalta, mutta niillä on vaikutuksia ihmisten terveyteen, ja terveysministerien pitäisi olla paljon aktiivisempia kuin tähän asti. Kiitos Sofi. Kiitoksia Westlund. Nyt Sofi Okoni ja sitten Kriton Arsenis. President, Madame la Ministre. Kiitos ja Hyvä ministeri, kiitos, että tulitte tänne luoksemme tänä aamuna. Ihan lyhyesti, aivan ensiksi pitäisin anteeksi, että savoin myöhään, koska olen toisessa kokouksessa, mitä tulee näihin rintaimplatteihin. Ehkä toistan vielä jotain asioita, mutta ihan lyhyesti. Eräs seikka on muistettava erityisen selvästi, eli kyseessä on sertifiointiongelma. Tämä yhtiö, joka toi markkinoille rintaimplantteja, tarvitsi sertifiointia ja hän, tämän yrityksen johtaja pystyi havaitsemaan, että hyväksyntä olisi vaikeammin saatavissa Ranskasta. Eli hän meni hakemaan tämän sertifiointi, sertifioinnin toista maasta, sillä siellä Tämä oli helpompaa, kun haluttiin päästä markkinoille. Tässä mielessä on ryhtyvä nyt nopeasti toimiin, jotta todellakin yhdenmukaistettaisiin toimintatapoja näissä eri sertifiointilaitoksissa sillä tavoin, että hyväksyntä saataisiin samaa menettelyä seuraten kaikissa jäsenvaltioissa ja pitää varmistaa se, että kansalaisia suojellaan ei niinkään teollisia tuottajia. Ja sitten minulla on toinen kysymys, joka liittyy urheiluun. Minä olin esittelijänä mietinnössä, joka liittyi terveyteen kansanterveydellisenä välineenä. Nyt Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta alkaen 2009 urheilusta on tullut Euroopan unionin toimivaltaa ja on tärkeää, että toimielimet huomioivat tämän uuden alan. Se on yhteiskunnallisesti tärkeä, mutta myös kansanterveellisesti siitä on apua ennaltaehkäisevästi. Eli tässä on paljon töitä tehtävänä kaikissa jäsenvaltiossa. Kriton. Kiitoksia. Nyt Kriton Arsenis ja sitten Michelle Rivasi. and uh, welcome minister. Kiitoksia. Tervetuloa ministeri Olette kovin tervetullut tähän valiokuntaan ja todella odotamme eh, puheenjohtajakauden tuloksia. Meillä on odotukset korkealla juuri siksi, että tiedämme, että miten edistynyt Tanska on monissa kysymyksissä ja teidän johdollanne, että nämä asiat saattavat tosiaan siirtyä eteenpäin. On kysymys, joka liittyy siihen, mitä Dana kysyi näistä hormonitoimintaa haittaavista aineista – ja bisfenoli Aan osalta esimerkiksi Tanska on ryhtynyt useisiin toimenpiteisiin, joita ei tasolla vielä ole. Mutta tämä cocktail-vaikutus juuri ja se, että emme tiedä tosiaan näiden hormonitoimintaa haittavien aineiden osalta, että ovatko kansallisessa tuojassa. Ja haluaisimme, että komissio ryhtyisi toimiin. Ajattelen tässä palonestoaineita ja muita haitta-aineita, joita löytyy esimerkiksi huonekaluista, ruoista, erilaisista rasioista, rasvoista ja niin edelleen. Jo, ihan kaikkialta, joten kun tapasimme ministerin viime vuoden marraskuulla, niin oli selvää, että nämä kysymykset olisivat todellakin esillä pohjoittakaudella. Ja aiotte, miten näitä edistää näissä kysymyksissä esimerkiksi REACH-asetuksen osalta tai muilta osin? Kiitoksia. Seuraa viimeinen kysymys tulee Michel Rivasilta. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa, hyvä ministeri. Me odotamme teiltä paljon, sillä jos ajatellaan kaikkia näitä teidän toimialojanne ja niitä aloittajia, joihin olette ryhtyneet. Minusta on hyvin tärkeää, että teette yhteistyötä komission sen Dalin kanssa liittyen virastojemme toimintaan meistä tulee uskottavampia kansallisten silmissä, jos virastomme toimivat hyvin. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi lääkevirastoa, niin tässä on todella suuri ongelma, joka liittyy viraston jäseniin ja olisi hyvin tärkeää, että tässä ei olisi eturistiriitoja niin paljon enää niiden henkilöiden joukossa, jotka johtavat tätä virastoa. Ja sitten toinen asia, jonka kollega mainitsi, bisfenoli. Monessa maassa se on kielletty, Belgiassa, Ranskassa, ehkä jopa Tanskassa. Aiotteko nyt pyrkiä edistymään tässä asiassa? Tämä liittyy myös toimintaan, eli pitäisikö nyt pyrkiä kieltämään tämä hormonaalinen haitta-aine ottaen huomioon kaikki sellaiset eh, eri aineet, jotka tulevat suoraan elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin. Tällä hetkellä ainoastaan tuttipullojen osalta se on kielletty. Ja sitten toisaalta meillä on eh, aihe, elektromagneettiset vaikutukset. Tämä pitää huomioida ja sitten meillä ovat, on kemiset tuotteet, jotka voivat vaikuttaa lapsiin. Olisi hyvin tärkeää, että ne voitaisiin kieltää leluista. Kiitos. Kiitoksia, hyvä kollega. Seuraavaksi saamme kuulla vastauksia. Olkaa hyvä. Yeah. Okay. Okay. Yes. Øh, jamen, øh, tak for den åbne og lige... Kiitoksia. Kiitokset kaikille keskustelusta, joka on ollut varsin avointa. Koetan nyt vastata näihin kysymyksiin. Jäsen Mikolasik, sanoitte, että naiset eivät ole tietoisia implanttien vaaroista, mutta lienee paikalla myös korostaa, että Kyllähän lääkärillä kuitenkin on tietty vastuu potilaistaan ja heidän tulee selittää potilaalle, että mikä on vaarallista ja mikä ei. Eli ei viranomaisten aina tarvitse ottaa vastuuta, vaan niiden, jotka näitä operaatioita harjoittavat. Ja tietysti tärkeää on myöskin, että naiset itse saavat päättää. Ja totta kai heidän täytyy saada tosiaan myöskin riskeistä tietoa. Odotamme toistaiseksi vielä komission ehdotusta ja tiedämme, että komissio on parhaillaan tarkistamassa sitä, kuinka voidaan vastata haasteisiin, joita meille tulee näistä rintaimplantteista, jotka on liitetty näihin skandaaleihin, jos näin voidaan sanoa. Sitten mitä tulee näihin lääkinnällisten laitteiden jäljitettävyyteen, niin odotamme niitä myöskin komission ehdotusta. Mm, jäsen McEvan jo totesikin äsken, että tässä voidaan miettiä viivakoodeja ja muuta. Ja täytyy katsoa, että voidaanko vastata tähän haasteeseen, eli tehdään yhteistyötä parlamentin ja komission kanssa. Sitten kysymys tupakasta. Jäsenvaltioiden siis kysymyksenhän kuuluu, että jäsenvaltiot jäsenvaltioiden tulisi panna täytäntöön tätä lainsäädäntöä ja tupakkalainsäädäntö on tärkeä ala. Olemme pahoillamme siitä, että direktiivissä ei menty pidemmälle, emmekä voi nyt edistyä tässä tämän tupakkatuotedirektiivin kanssa Tanskan kaudella. Sitten mitä tulee kudoksiin ja soluihin, joihin Mikolasi viittasi, niin Keskustelut ovat käynnissä jäsenvaltion erilaisista käytännöistä ja teidän valiokuntanne jäsenet ovat pyytäneet, että tästä asiasta keskusteltaisiin komission jäsenvaltioiden kanssa. Ja me tietysti haluamme kuulla kaikki näkökohdat, näkökulmat, vaikkakaan se nyt ei ole mikään varsinainen prioriteetti. Sitten jäsen Kadenbach, niin mitä tulee tähän antibioottiresistenssiin, voimme olla asiasta samaa mieltä. Eli tässä tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja on tarpeen tietysti vaihtaa tietoja ja olla valppaana. Mutta tiedän, että asia on tärkeä. Sitten Ja sitten Auken, toivottavasti teidän poikannekin tulee olemaan hetken kuluttua paikalla. Voimme esittää hänelle kysymyksiä. Anteeksi, tyttärenne. Ja tiedän, että tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa tähän esittämään ongelmatiikkaan. Tämä ei ole pelkästään eurooppalainen ongelma, vaan maailmanlaajuinen ongelma. Ja teemme tässä tietysti yhteistyötä ympäristöministeriön kanssa, jotta voimme keskustella näistäkin ongelmista mutta teidän tyttäränne Iidahan vastaa juuri tästä kysymyksestä. Sitten jäsen Kukovic, tehokkuus, se ei saa koitua potilaiden haitaksi. Better Health, Better Lives. Tämän hankkeen osaltahan toivoisimme juuri, että potilailla olisi parempi elinlaatu, mutta samalla myöskin luotaisin kasvua tällä hankkeella. Sitten haluamme myöskin kokonaisvaltaista lähestymistapaa kroonisiin sairauksiin. Sitten Dan, vai pitäisikö minun sanoa herra Jörgensen, kaipa voin sanoa Dan, niin mitä tulee tosiaan tähän cocktail-vaikutukseen, kumulatiiviseen vaikutukseen, niin mehän olemme tästä keskustelleet Tanskan parlamentissa ja kiinnitämme nimenomaan huomiota tähän kumulatiiviseen vaikutukseen ei se pääse unohtumaan. Eli on tärkeää, että ympäristöministeri ja terveysministeri keskustelevat asiasta yhdessä. Ja tämä on juuri tietenkin teidän valiokuntanne etu, että kaikki nämä kysymykset kuuluvat teille. Ja syntyy siis tällaista vuorovaikutusta. Eli täytyy katsoa, voimmeko jotenkin vähän rasvata rattaita tässä koneistossa näiltä osin. Mutta ympäristöministeriö vastaa tästä kysymyksestä ja se kuuluu myöskin seitsemännen toimintaohjelman piiriin. Uskoisin, että ympäristöministeri puhuu tästä tarkemmin, mutta totta kai teemme yhteistyötä. Sitten mitä tulee kroonisiin sairauksiin ja diabetekseen, niin tässä on meneillään pohdinta. Ja tosiaan Kristen Schaldemonsille, niin tämä ei suoraan kuulu Euroopan unionin toimivaltaan, mutta tietysti on hyvä, että kuulemme toisiamme ja näin lisäämme tietoa. Voimme korostaa tätä puheenjohtajakaudellamme, koska olisi tietenkin ikävä, jos menettäisimme tilaisuuden ö, hankkia lisää tietoa. Ja sitten jäsen Weisgerber. mitä tulee tosiaan potilastiedotukseen, niin niin kuin jo sanoin, niin Tanska puheenjohtajavaltiona toivoisi, että pääsisimme tästä nykyisestä umpikujasta, mutta sekä neuvoston että parlamentin täytyy toimia tässä rakentavalla tavalla ja hakea jonkinlaista ulospääsyä. Olemme toki valmiita hakemaan ulospääsyä, jos parlamentti ja neuvosto tekevät, ovat valmiita tekemään rakentavalla tavalla yhteistyötä. Sitten Westlund, niin mitä tulee tosiaan antibioottiresistenssiin, olemme samaa mieltä asiasta. Se on tärkeä kysymys. Ja meidän pitäisi asia viedä, mutta se eteenpäin, mutta se on prioriteetti meillä. Ja tässä on paljon tietysti vuorovaikutusta ympäristön ja kansanterveyden välillä. Ja tästä tulenkin tähän seuraavaan kysymykseen. Niin kuin sanoin jo Dan Jorgensenille, niin tämä on sellainen kysymys, josta olemme samaa mieltä. Eli me voisimme tiivistää varmasti tässä yhteistyötä. Ja se edellyttää tietysti parempaa vuoropuhelua. Sitten, ja sen onko niin, rintaimplanteista. Meidän on tärkeää vaihtaa tietoa. Olemme ihan samaa mieltä tästä asiasta. Ja komissio on nostanut tässä tärkeän kysymyksen, eli osoitamme tässä aloitteessa sitten urheilusta, niin todellakin se on tärkeää kansanterveyden kannalta ja meidän pitää tietysti edistää tällä tavoin terveyttä On hyvä, että olet ottanut tämän asian esille. Sitten jäsen arsenis, bisfenoli A. Vai eikö se ollutkaan se kysymys? Kai minä vastasin äh, ja sen Okonille ja sitten Arsenis. Niin. Niin kuin sanoin, niin ympäristön ja terveyden väliset kysymykset ovat tärkeitä ja täytyy katsoa, mitä yhteisiä niitä niillä on. Kun kuulin kysymyksenne, niin tuo oli tietysti aika herkullinen kysymys, koska ehkä ette tiennyt sitä, mutta minä juuri olen sanonut par- Tanskan parlamentille, että bisfenol A pitää kieltää tuttipulloissa. Ja ehkä voitte tästä puhua vielä tarkemmin ympäristöministerin kanssa, koska se on tosiaan aika moinen keskustelu, joka velloo juuri tällä hetkellä ja se liittyy juuri tähän tosiaan tämän ympäristön ja terveyden väliseen yhteyteen ja kuuluu myöskin tuohon seitsemänteen toimintaohjelmaan. Ja sitten rivasi vielä lopuksi. te kysyitte siitä, että miten virastot tekevät yhteistyötä komissaari Dallin kanssa. No tietenkin me teemme yhteistyötä komissaarin kanssa, mutta täytyy myös huolehtia siitä, että järjestelmä on tehokas, eli on tärkeää, että tämä vuoropuhelu komissaarin kanssa toimii. Minä puhuinkin jo bisfenoli ja ehkä sitten leluista ympäristökollegani saa vastata, koska hän ei kuullut hänen toimialansa, mutta haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että tietenkin tarvitaan johdonmukaista politiikkaa ympäristöjen ja kansanterveyden osalta. Tämä tietysti koskee aivan erityisesti lapsia, jotka ovat riskiryhmä. No, tässä siis äh, neuvoston puheenjohtajana olen huomioinut kyllä kaikki kysymykset, jotka olette esittäneet ja olen kovin iloinen teidän kommenteistanne ja kysymyksistänne ja toivottavasti voimme tehdä yhteistyötä. Olen iloinen jo tässä vaiheessa yhteistyötä ja olen aivan varma, että teemme työtä rakentavassa hengessä. Ministeri, ensinnäkin sydämestä kiitokset ähm, esityksestänne ja tehän olette tosiaan tässä nyt virkaa tekevä terveysministeri ja myös kauppaministeri. Teillä on siis tällainen kaksoissalkku ja me jo tässä aamulla juttelimme ja, ja tietysti kauppapolitiikkaa kuuluu vähän joka paikkaan. Ja te hienosti osoititte sen, että mitä kaikkea Tanskan pohjohtakaudella on edessä ja kaikki nämä asiat, jotka täällä esittelitte, niin teiltä löytyy täältä tosiaan tällainen liittooma ihan ryhmien yli ja välillä täältä parlamentista. Monet kysymykset ovat sellaisia, niin kuin potilastietokysymys, jotka aiheuttavat turhautumista, mutta toivotamme teille kovasti onnea ja te, me tietysti tuemme teitä. Toivottavasti Tanskan kaudesta tulee menestys. Viekää terveisiä kollegalle, e, jota sijaistatte parhaillaan. Onnittelut hänelle ja sitten tosiaan Nähtävästi iltapäivällä te menette tuolle kauppaan valiokuntaan ja sielläkin tulee varmasti näitä ympäristökysymyksiä eteen. Ja meitäkin sitten tietysti täällä kiinnostaa Lissabonin sopimuksen myötä. Niin kaikkea hyvää teidän niin Me voimme teitä tosiaan tukea kaikissa näissä kysymyksissä. Joissakin asioissa meillä saattaa olla eriäviä mielipiteitä, mutta sehän kuuluu tietysti asiaan. Te olette hyvin valmistelleet että onnea ja menestystä. Olemme iloisia seuraavista kuudesta kuukaudesta ja ministeri kiittää Saksaksi. So, wir kommen dann zu Tagesordnungspunkt. No niin, sitten tulemme esityslistan kohtaan 22, maailman kuudes vesifoorumi Marseissa. Kokous pidetään 12 22. maaliskuuta. Ja kyse on nyt suullisesti vastattavan kysymyksen hyväksymisestä. Ja ensimmäiseksi haluaisin antaa puheenvuoron Richard Severille ja, ja haluaisin vielä häntä onnitella tässä jälkikäteen syntymäpäivän johdosta. Kiitoksia puheenjohtaja. Ilahdun tästä ja äh, otan mieleni onnittelut vastaan ja pyytäisin, että Sofi Jokoni, joka on tehnyt minun kanssa tämä päätöslausuma, voi puhua ensin. No tehdään näin. Sofi Okoni puhuu tästä. Tämä kokoushan pidetään Marseissa ja te olette ilmeisesti tässä vähän vastuutahona. Mikä siinä? Kiitos Richard, että sain nyt käyttää puheenvuoron. Tämä on oikein hienoa ja ajatteluaista. Eikä yllättänyt minä ollenkaan. Eli todellakin tällä kertaa haluaisin esitellä päätöslauselman, joka on julkaistu ja joka on toimitettu teille. Tämä esitys liittyy siihen, että järjestetään kuudes maailmanlaajuinen vesifoorumi Marseessa, Ranskassa 17-22. maaliskuuta. Me tässä valiokunnassa olemme sitä mieltä, että Euroopan parlamentin pitää käyttää hyväksi tämä maailmanlainen tapaaminen, jotta voisimme antaa selvän viestin kaikille poliittisille toimijoille, kaikille niille sidosryhmille, joita vesikysymys koskee. Euroopan parlamentin pitäisi nyt antaa hyvin selvä viesti tässä yhteydessä. Tähän olemme saaneet sosialistien ja liberaalien, vihreiden ja Guen tuen. Minä annan Richardille puheenvuoron. Hän voi kertoa lisää tästä päätöslauselmasta, mutta haluaisin vain sanoa, mikä meidän näkökulma tähän asiaan on. Ensinnäkin päätöslauselmassa on neljä tärkeää osaa ja ne liittyvät sitten neljään aihepiiriin, joita halutaan käsitellä kyseisellä vesifoorumilla, että järjestäjät ovat näitä esittäneet. Ensinnäkin hyvinvointia kaikille ja sitten miten voidaan panostaa taloudelliseen kehitykseen ja se, että planeettamme olisi jatkossakin sininen. Ja viimeisenä ehdot sille, että kaikki tämä politiikka voi toteutua. Tämän päätöslausuman yhteydessä haluaisin muistuttaa, että Euroopan uni, unioni ja parlamentti, niillä on yli 30 vuoden ajan ollut, ollut hyvin selvää vahvaa vesipolitiikkaa. Me olemme huomioineet ne tavoitteet, jotka YK on asettanut. Haluaisin muistuttaa, että YK on mielestä vesi on koko ihmiskunnan yhteinen hyödyke ja tämä on ihmisoikeus, että kaikilla pitäisi olla mahdollisuus saada puhdasta juomavettä, mutta kuitenkin 800 miljoonalla ihmisillä ei ole käytössään puhdasta vettä. 800 miljoonaa miestä, naista ja lasta. 2,5 miljoonaa ihmistä kuolee vuosittain siksi, että vettä ei ole tarpeeksi tai vesi ei ole juoma vettä, se ei ole puhdasta. Tähän liittyen Euroopan parlamentti haluaa nyt antaa hyvin vahvan viestin kaikille toimijoille. Ensinnäkin me Euroopan unioni ja Euroopan parlamentti olemme olleet aloitteellisia. Olemme tehneet todellista työtä 30 vuotta. Olemme järjestäneet eri maat yhteen vesialoiden mukaisesti ja me toivomme, että Euroopan kokemus voisi esimerkiksi hajautetun yhteistyön kautta edistää sitä, että rajojemme ulkopuolinen väestö voisi saada käyttöönsä vettä. Ja sitten lopuksi sanoisin, että meidän on tehtävä hajautettua yhteistyötä ja pystyttävä rahoittamaan tehtävää työtä kolmessa maissa, kumppanimaissa, mutta tämän lisäksi pitää pyrkiä siihen, että voitaisiin rahoittaa sellaisia toimia, jotka mahdollistavat kunnollisen vesihuollon. Puhun vähän pitkään, mutta kiitos. Kiitoksia, hyvä kollega. Vesi on minuakin sydältäni lähellä. Tein diplomityöni tästä aiheesta, joten sitä voidaan kyllä puhua pitkään, mutta jotta kaikki voisivat puhua, sanoisin, että kaikilla puhilla on nyt yksi ja puoli minuuttia aikaa puhua, koska muuten me emme ehdi, koska kello 11 ministeri tulee tänne joten seuraavaksi Richard Seber, joka on myöskin tämän kysymyksen laatinut. Minä haluaisin sydämellisesti kiittää kaikkia, erityisesti Sofiita tästä yhdessä tehdystä työstä. Me yritimme todellakin ottaa kaikki poliittiset ryhmät mukaan ja toivottavasti kaikki löytävät tästä toiveensa. Kiitoksia myös komissiolle, komissioedustaja, joka auttoi meitä tämän päätöslausman luomisessa on täällä myös. Tässä on nyt kyse siitä, mikä on maailmanlaajuinen näkemys vesi vaatimuksille. Valitettavasti veden kulutus kasvaa maailmanlaajuisesti kaksi kertaa niin nopeasti kuin maailman väestö. Tämä on tärkeä resurssi maataloudelle ja muulle taloudelliselle kehitykselle ja Euroopalla on paljon panosta otettavaa tässä, koska Sofi puhui niin pitkään, niin antaisin nyt enemmän puheaikaa muille kollegoille. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi SND-ryhmästä Tarsha Jabo. Kiitos. Veteen liittyvät ongelmat ovat todella tärkeitä ja siksi haluaisin kiittää kollegoja tästä aloitteesta. Tämä hanke heijastaa sitä, että täällä foorumilla käsitellään moninaisia aiheita. Minusta tämä rakenne tässä on hyvä ja viesti myös, eli voidaan lähteä tältä pohjalta liikkeelle. Tämä rakenne on oltava käytössä, kun antaa tämä selkeä viesti. Puhutaan vedestä yhteisenä resurssina, ja että veden käyttömahdollisuus on perusoikeus. Tämä on hyvä lähestymistapa, mutta tätä pitää vielä vahvistaa. Pitää sanoa, että vesi on todellakin ihmisoikeus ja se on yleinen hyödyke. Tätä esitettiin tällaista ajatusta edellä kerralla vesifoorumilla ja nyt tämä ehdotus pitäisi ottaa uudelleen esille. Ja kun puhutaan, että tämä on yhteinen resurssi, jota käytetään yhdessä, meidän pitää miettiä sitä, miten tähän tavoitteeseen voidaan todella päästä. Voitaisiin esimerkiksi käyttää varoja, jotka antavat eh, jolla tuetaan sitä, että köyhimmillä alueilla voidaan saada vettä käyttöön ja voidaan miettiä erilaisia ratkaisumalleja myös. Tässä on nyt aika vähän aikaa, mutta ehkä kahdenvälisesti voidaan jatkaa keskustelua kollegoiden kanssa. Herbrandi. Kiitoksia liberaaliryhmästä, Jan Herbrandi. Um, the... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia kollegoille, jotka tekivät aloitteen tästä päätöslauselmasta on hyvä nähdä, että maailman vesifoorumista tulee erittäin tärkeä maailmanlaajuinen foorumi, jossa vesikysymyksistä keskustellaan. Vesikysymykset ovat erittäin tärkeitä, me kaikki tiedämme sen. Haluaisin korostaa muutamia kysymyksiä, jotka voisin lisätä tähän päätöslauselmaan myöskin. Yksi on maataloussektorin merkitys. Se on suurin veden käyttäjä Euroopassa. Se on myös yksi suurin veden saastuttajista, joten voimme todella saavuttaa paljon keskittymällä erityisesti maatalouteen. Toinen asia on se, että eilen keskustelimme luonnon monimuotoisuudesta. On aivan selvää, että puhdas vesi on erittäin tärkeää luonnon monimuotoisuudelle, mutta myös toisinpäin. Se on yksi selvemmistä palveluista, joita luonto meille antaa, nimittäin puhdas vesi. Ja jos nyt katson omaa ähm, kokemustani Alankomaista, meillä on hienoja dyynejä äh, rannalla ja me puhdistamme vedemme käyttäen näitä dyynejä. Kun puhun vesiteollisuudelle, äh, mitä meidän täytyisi tehdä, jos meidän täytyisi maksaa siitä, jos dyynit eivät hoitaisi tätä hommaa, niin se olisi kyllä miljardeja euroja. Ja nyt haluaisin keskittyä hiukan veden taloudelliseen vaikutukseen sekä siis maataloudessa että teollisuudessa. Kiitoksia. Kiitoksia vihreästä ryhmästä Satu Hassi. okay, Selvä sitten kollega Yves Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni tämä on aika lailla kattava tämä esitys ja tässä otetaan esiin suuri osa kysymyksistä, jotka liittyvät vesihuoltoon. Tämä liittyy siihen, mistä vesi tulee ja sitten myöhempään vaiheeseen veden käyttöön. Eli tässä on meidän myös laatu ja määrälliset seikat, mutta olisi ehkä mahdollista kuitenkin tehdä lisäysehdotus. Me tietysti voimme periaatteessa siis yhtyä tähän tekstiehdotukseen, mutta ehdottaisimme myös tietynlaista mekanismia, hinnoittelumekanismia, sillä monessa maassa hinnoitus hinnoittelu on degressiivistä, eli mitä enemmän vettä käyttää, niin sen vähemmän siitä maksaa. Näin erityisesti maataloudessa, jossa käytetään valtavasti eh, vettä. Esimerkiksi Ranskassa yli 80 prosenttia vedestä käytetään maataloudessa, mutta he kuitenkin sitten osallistuvat vähemmän vedestä maksamiseen. Eli ehkä ensi viikolla sitämme tarkistuksen, joka tarkoittaisi progressiivisempaa ja tasapuolisempaa hinnoittelua. Eli näin voitaisiin välttyä veden haaskaukselta ja hinnoittelu voisi nimenomaan viedä tähän suuntaan. Als spricht dann... Paljon kiitoksia. Sitten Ines ajala Kiitos. Minä haluaisin vielä myös onnitella teitä valinnastanne ja sitten kollega Severille ja Okonille sanoisin, että on hienoa, että on esitetty tätä päätöslauselmaa. Tämä on mielestäni todellakin aika lailla kattava. Haluaisin vain nyt mainita sen, että tässä lähdetään liikkeelle siitä, että oikeus veteen on ihmisoikeus ja on korostettava sitä, että integroidut eh, huoltosuunnitelmat eh, pohjaisesti ne ovat tärkeitä. Ja sitten tässä kansainvälisellä foorumilla meidän pitäisi pyrkiä pääsemään yhden prosentin kiintiöön, se on mainittu täällä kohdassa 11, jotta voitaisiin päästä vähän pidemmälle. Mehän olemme paljon puhuneet siitä, että paikallisviranomaisten pitäisi pitää tai pitäisi käyttää tietty osa veden yhteydessä tehtävään yhteistyöhön, eli edistämään pääsyä kunnon veteen. Haluaisin kiittää siitä, mitä tässä on tehty, mutta jos ajatellaan koko tätä foorumia, niin tässä on taustalla erilaisia kansalaisjärjestöjä, viranomaisia, jotka puoltavat sitä, että tämä yksi prosentti otettaisiin tällaiseen käyttöön. Ines, das Wort. Muchas gracias. Cristina Gutierrez Cortines. Me gusta que el tema se haya... Kiitos. On hyvä, että vesi on tullut puheeksi, mutta ehkä täällä olisi voitu puhua vähän konkreettisemmin. Minusta komissio on paljon edistänyt vesiasiaa. Kaikki, jotka täällä ovat paikalla, tietävät, että komissio on tehnyt paljon ja hyvin. Mutta täällä nyt sitten julistamme asioita vähän liikaa. Me tarvitsisimme konkreettisempaa politiikkaa. Kaikkihan tiedämme, mitkä ovat suuret vesiongelmat? No ensinnäkin se, että ei ole olemassa integroitua politiikkaa, jossa huomioitaisiin myös luonnon moninaisuus. Tässä puhutaan hinnoista, mutta hinta on tietysti erilainen Välimeren alueella Irlannissa tai Pohjois-Euroopan eh, maataloudessa. Eli ei meillä ole yhteistä hintapolitiikkaa ja myös puhdistushintaa riippuu paikasta ja käytetystä menettelystä meillä meille on tärkeää se, että tiedämme, mistä vesi on peräisin, pitää olla avoimia tässä asiassa ja näin voidaan välttyä ongelmilta. On oltava rohkeita ja sitten jos ajatellaan yhteistä vesihuoltoa, niin esimerkiksi Turkki vastustaa tällaista toimintaa, että koska kyseessä on sellainen suistoalue, jossa on jokia, jotka kulkevat monen maan kautta. No meidän pitää periaatteessa pyrkiä tällaista yhdistettyä integroitua politiikkaa edistää, mutta on vielä paljon tärkeimpiä asioita kuin esimerkiksi korruption välttäminen ja sitten ennen paljon julistuksia, vaan konkretiaa. Prodi. Kiitoksia seuraavaksi Vittorio Prodi. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Työryhmän jäsenen ja korkean työryhmän eh, jäsen, joka käsittelee ilmastonmuutoksen sopeutumista. Haluaisin käsitellä eh, alueen hoitoa, jotta voidaan varmistaa, että vesi säilyy mahdollisimman pitkään sinne, eh, siellä, minne se se kerääntyy ja pysyy sitten pohjavedessä. Tämä koskee myös kaupunkialueita, koska kaupunkialueet ovat usein hyvin tiiviitä ja tämä vaikuttaa veden imeytymiseen. Haluaisin myöskin korostaa maaperän merkitystä veden hallinnoinnilla, koska terve maaperä varmistaa sen, että vettä voidaan hallinnoida hyvällä tavalla. Joten uskon, että vesi on ikään kuin metafora vähentyvistä luonnonvaroista. Meidän täytyy viedä se myös Rion 2020 ja keskustella tästä yleisemmällä tasolla. Sofia. Kiitoksia. Nyt meidän täytyy mennä minuutin puheenvuoroihin. Sofia Marsi Kuskovic. Podpredsednik, se opravičujem, če sem bila prej nekoliko predolga. V resoluciji predlagam, eh, da... Kiitoksia. Minä toivon, että päätöslauselmassa eh, sitouduttaisiin, jotta Euroopassa voitaisiin juoda eh, enemmän vesijohtovettä ilman, että tämä olisi vaaraksi terveydelle. Kiitoksia. Ja, ich, äh, will jetzt auch in der Kürze der Zeit... Niin, näin äh, nopeasti tällaista vesiongelmatiikkaa ei pysty käsittelemään, mutta tar- ei tässä kuitenkaan tarvitse pyöräkeksiä uudestaan. Mehän olemme tehneet jo paljon ja haluaisin vain sanoa aloitteen tekijöille, että kaikki se, mitä tässä nyt todetaan, mitä me olemme kirjoittaneet, niin mitä esimerkiksi viime vuonna on sovittu vaikka EUn ja AKT-maiden välisestä yhteistyössä. Ja siinä oli erityisesti korostettu vesiasioita. Ehkä sekin voitaisiin vielä mainita. Hyvä, juuri näin pitää puhua. No nyt meidän pitäisi sitten hyväksyä vielä tämä luonnos ö, ö, käden viittauksella näin virallisesti, eli nostakaa pää tassu pystyyn puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten meidän pitää vielä hyväksyä päätöslauselma ja 31. Äh, äh, äh, ensimmäistä on määräaika ja 29. Eh, helmikuuta tai ensimmäinen kolmatta sitten se hyväksytään täällä valiokunnassa ja sitten maaliskuun ykkös täysistunnossa se käsitellään täysistunnossa. Kiitokset ja sitten seuraavaan esityslistan kohtaan. Tervetuloa ministeri. Ja, ich heiße ganz herzlich willkommen. Sydämellisesti tervetuloa Iida Auken puheenjohtajavaltion puolesta eh, Tanskan ympäristöministeri. Ja täällä valiokunnassa hän on ja Tässä on ikään kuin perheen jälleen yhdistäminen kyseessä tänään. No, teillä on kiintoisa ohjelma. Viime viikollahan me jo kuulimme pääministerin esittelyn Strasbourgissa täysistunnossa. Se on hyvin valmisteltu ja nyt sitten tosiaan odotamme jännityksellä teidän esitystänne ja Tanskan kautta. Olkaa hyvä, rouva ministeri. Ja sitten kuulemme kyselykierroksen. Näin se täällä valiokunnassa toimii. Kollegat siis esittävät kysymyksiä sitten vielä toinenkin kierros. Oh, Tulee varmasti paljon kysymyksiä, mutta odotamme jännityksellä esitystänne. Tervetuloa, olkaa hyvä. Herr Grote. Paljon kiitoksia, herra Grote, ja menestystä uudessa työssä. Ne on varmasti se, onnistutte siinä hyvin ja odotamme kovasti yhteistyötä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat, minulle on kunnia ja ilo puhua teille tänään Tanskan puheenjohtajakaudesta ja prioriteeteista seuraavaksi kuudeksi kuukaudeksi ympäristöpolitiikassa. Tanskan puheenjohtajavaltio odottaa hedelmällistä yhteistyöstä toimielinten välillä. Voit olla varma, hyvä puheenjohtaja, että Tanskan puheenjohtajakausi on valmis tekemään erittäin lähteistä yhteistyötä kanssanne. Jos haluamme todellakin saada aikaan muutosta ympäristöpolitiikassa, meidän täytyy tehdä yhteistyötä kaikilla tasoilla ja yhdistää voimamme muiden toimijoiden kanssa. Tämän täytyy olla yhteistä toimintaa. Meidän kunnianhimon tasomme on korkealla, mutta olemme tietoisia siitä, että Euroopan taloudet eh, kärsivät tällä hetkellä talouskriisistä, joka uhkaa koko Euroopan taloutta. Tämä on tietenkin erittäin vaikea lähtökohta Tanskan puheenjohtajuuden puheenjohtajuuskaudelle, mutta olen vakuuttunut siitä, että vastaus tähän hetkiseen kriisiin ei ole se, että jatketaan kuten aina. EU ei ähm, kärsi pelkästään talousrahoituskriisistä, EU ja muu maailma äh, kohtaa myös ilmasto- ja luonnonvarakriisin, ja nämä kriisit liittyvät äh, toisiinsa, ja ne on ratkaistava johdonmukaisella tavalla. Yhtään talouskriisin ratkaisua ei löydetä ilman, että saadaan talouskasvu käyntiin ja voidaan löydä työpaikkoja, mutta työpaikkoja ja talouskasvua ei saada aikaan ilman kilpailukyvyn parantamista, mutta kilpailukykyä ei voida parantaa, ellei paranneta resurssitehokkuutta. Ja resurssitehokkuus ei ainoastaan lisää eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä. Luonnonvarojen tehokas käyttö on myös tapa päästä lähemmäksi luonnonvarojemme kestävää hallinnoita, enkä puhu tästä pelkästään energiasta, puhun luonnonvaroista laajalti. Energia, raaka-aineet, maaperä, ilma, vesi ja luonnon monimuotoisuus. Jos haluamme että rahoituksesta tulee kestävää. Olen täysin vakuuttunut siitä, että talouden vihreä muutos ei ole ainoastaan oikea tie, vaan se on myös välttämätön tie. Meidän täytyy kehittää uudenlainen vihreä lähestymistapa, joka voi saada meille aikaan resurssitehokkaan vihreän talouden Euroopassa. Me tarvitsemme toimintapuitteet, jotka luovat johdonmukaisuutta eri politiikan alojen välillä. Puitteet, jotka voivat luoda sen pelikentän, jossa innovaatiota ja resurssitehokkuutta palkitaan jossa taloudelliset mahdollisuudet ja luonnonvarojen parempi huoltovarmuus varmistetaan hyvän lainsäädännön, tuotesuunnittelun, ekoinnovaation kautta ja myöskin paremman kierrätyksen kautta ja säästöjen kautta. Nämä ovat eh, tärkeimmät alueet ympäristöpolitiikassamme. Tanskan puheenjohtajakaudelle pääprioriteetti on, että ympäristöpolitiikasta tulee keskeinen toimija Euroopan talouden vihreässä siirtymässä. Me haluamme, että resurssitehokkuus on lähtö kohta Rio plus 20 konferenssille ja sille, että luodaan uusi seitsemäs ympäristön toimintaohjelma. Otetaan puhdas vesi esimerkkinä. Se on ennakkoehto vedelle. Minä uskon, että puhtaan veden huoltovarmuus tulevaisuudessa on yksi suurimmista haasteistamme. Tanskan puheenjohtajuuskaudella aion käyttää kaikki mahdollisuudet viedäkseni eteenpäin vesitehokkuus agendaa. Aion tehdä sen Rio plus 20 neuvotteluissa, kun kehitellään seitsemättä ympäristön toimintaohjelmaa ja kun neuvotellaan neuvostossa äh, prioriteettiaineista vesiympäristössä ja kahden keskisissä vesisopimuksissa. Odotan kovasti komission työtä äh, joka käsittelee Euroopan vesiresursseja, joka pitäisi esitellä vuoden 2012 lopulla. Minulle Rio plus 20 konferenssi on äh, ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä äh, konkreettisia sitoumuksia kestävän kehityksen alalla. EU on tässä moottorina, joka äh, se yrittää saada aikaan talouden vihertymistä YK on vihreän talouden tiekartan kautta. Me tarvitsemme konkreettisia kunnianhimoisia tavoitteita, joista sovitaan Riossa kesäkuussa. Yhdessä eurooppalaisten kollegojen kanssa teen parhaani, jotta varmistetaan EUn asemaa ennen konferenssia. Tanskan puheenjohtaja valtio aikoo valmistella ympäristöneuvoston johtopäätökset maaliskuussa, keskustella Rio plus 20 Horsenissa järjestettämässä epävirallisessa ympäristöministerikokouksessa ja viedä Rio plus 20 nostaa sen merkityksen esiin myös Eurooppa-neuvostossa. Toivon, että tällaisessa konferenssissa voidaan päästä yhteisymmärrykseen siitä, että asteittain poistetaan ympäristössä tälle vaaralliset aineet. Tämä on oikea hetki siihen. Useilla jäsenvaltioilla on nyt suuri budjettivaje, jos ei nyt, niin milloin sitten? Minä uskon, että meidän täytyy sitoutua tärkeisiin resurssi aloihin ja parantaa resurssitehokkuutta ympäri maailmaa, energia, vesi, maatalous, kestävä kulutus ja tuotanto ja kestävät kaupungit ovat pääalueita, jossa tai täytyisi sopia Riossa. Puhtaan veden puute on yksi niistä aiheista, johon maailma keskittyy ja toivon, että Riossa pystymme katsomaan, miten voimme käsitellä tämän kriisin, mitä tulee tiet, vesitavoitteisiin, erityisesti maailmanlaajuisiin tavoitteisiin, voimme sopia konkreettisista toimista näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. EUn täytyy ottaa johtoasema tässä tärkeässä aiheessa, e, joka on keskeinen kestävässä kehityksessä. Minä toivon, että tässä kokouksessa myös voidaan edistää julkista osallistumista päätöksenteossa teossa. YK on Euroopan talouskomission Orhusin yleissopimus voisi olla esimerkki tästä. Meidän täytyy luoda siltoja kumppaneihimme ympäri maailmaa. Jokaisella on roolinsa tässä ja luotan teidän tukeenne. Rio Plus 20 lisäksi seitsemännen ympäristön toimintaohjelman luominen on erittäin tärkeää Tanskan puheenjohtajuuskaudelle. Se luo sillan Eurooppa 2020 strategian välillä ja osoittaa, kuinka merkittävät luonto ja ympäristö on taloudelle. Toivotan tervetulleeksi komission tiekartan resurssitehokkuudesta, joka on merkittävä myös seitsemännessä ympäristöohjelmassa meidän luonnonvarojemme suojelu, biodiversiteetti, vesi, ilma, maaperä ja niin poispäin on erittäin tärkeää, jotta voimme luoda kestävän ja kilpailukykyisen tulevaisuuden Euroopan. Edessämme on suuria haasteita, jotta voimme saavuttaa tämänhetkiset sitoumuksemme. Nagojan tavoitteiden saavuttaminen on yhäkin haaste Minä uskon, että seitsemäs ympäristön toimintaohjelman tulisi toimia eräänlaisena kattavana puitteistona, jolla voidaan panna täytäntöön resurssitehokkuuden tiekarttaa ja jossa pannaan täytäntöön vihreän talouden tavoitteita. Ja uuden ohjelman täytyisi olla hyvin keskittynyt. Euroopan ympäristöviraston 2010 kertomus osoitti, että EU on päässyt hyvin pitkälle useissa asioissa. Emme siis aloita ihan tyhjästä. Meillä on hyvin kehittyneitä politiikkoja ja nyt meidän täytyisi keskittyä niihin asioihin, joissa meillä ei ole kehittynyttä toimintaa ja lainsäädäntöä. Resurssitehokkuuden lisäksi näen ähm, että voitaisiin tehdä jotain ilmaston alalla, erityisesti sopeutumisen alalla, äh, terveyden ja kemikaalien suhteen. Meillä on suuria ongelmia hormoneihin vaikuttavien kemikaalien kanssa ja nanomateriaalien kanssa. Lisäksi äh, myöskin ympäristölainsäädännön täytäntöönpanossa voidaan saada aikaan hyvin paljon lisäarvoa. Äh, ympäristön valtavirtaistaminen muihin sektoreihin on asia, jolla voidaan varmistaa talouden vihertäminen. Me tarvitsemme aloitteita ja virstanpylvyöitä, jotka löytyvät komission vuosittaista kasvuarviosta. Myöskin yhteinen maatalous- ja yhteinen kalastuspolitiikka, on, niistä on neuvotellaan uudelleen ja toivotamme, että niissä saadaan aikaan vahvistusta luonnon suojelulle ja luonnon puheenjohtajavaltion lähestymistavan täytyy olla kunnianhimoinen ja realistinen. Niin vihreä kasvu voidaan saada aikaan ainoastaan, jos komissiolta ja parlamentilta, neuvostolta ja parlamentilta saadaan tue, tuki ja neuvottelusta tulee konkreettisia tuloksia, jotka hyötynyttävät kansalaisia. Nyt haluan lyhyesti esitellä eri asiakirjat, jotka ovat esityslistalla Tanskan puheenjohtajuuskaudella. Tanskan puheenjohtajavaltiolle on pääprioriteetti luoda hyvin valmisteltua neuvoston ja neuvoston neuvottelujen johtajuutta yhdessä teidän kanssanne täällä parlamentissa näistä eri aiheista, jotka ovat esityslistalla. Haluamme edistää näitä yksittäisiä asiakirjoja mahdollisimman pitkälle ja yrittää saada poliittisia sopimuksia ja lopullisia sopimuksia mahdollisimman monissa asioissa. Me tietenkin me jatkamme neuvotteluja näistä neljästä ehdotuksesta, jotka saimme Puolan puheenjohtajasvaltiot. Ensimmäinen on GMO-direktiivin uudistaminen. Sillä tavoin jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus kieltää tai rajoittaa GMOiden viljelyalueellaan. Me tutkimme mahdollisuutta, että voitaisiin tämä määrävähemmistö hajottaa neuvostossa tarkoituksena on saada aikaan poliittinen yhteisymmärrys tästä ehdotuksesta maaliskuun ympäristöneuvostossa ottaen huomioon Euroopan parlamentin tarkistukset heinäkuulta 2011. Tiedän, että ympäristökysymykset ovat erittäin tärkeitä Euroopan parlamentille, että pidätte niitä EFSAn riskianalyysiä täydentävinä. Aion tehdä kaikkeni, jotta voitaisiin löytää kompromisseja niin, että jäsenvaltiot, jotka haluavat rajoittaa tai kieltää GMOiden kasvatuksen, voivat sen tehdä. Toinen asia on uudist... on mm, laivapolttoaineiden määrää säätelevän direktiivin uudistus. Tällä tavoin voidaan parantaa ympäristönsuojelua mukaan lukien Itämerellä ja Pohjanmerellä. Me haluaisimme saada aikaan poliittisen sopimuksen neuvostossa, jos ensin ensimmäisen käsittelyn yhteisymmärrys parlamentin kanssa ei ole mahdollista. Minä tiedän, että useilla jäsenvaltioilla on ongelmia tämän asian suhteen, mutta minulle on tärkeää, että vähintäänkin Marpolin yleissopimuksen liitteen kuusi panemme täytäntöön ja olen valmis menemään suoraan täytäntöönpanoon, jos voimme saada aikaan määräenemmistön neuvostossa. Jos ottaa huomioon sen, että 2020 meriliikenteen rikkipäästöt ylittävät maaperän rikkipäästöt, että 50 000 kansalaista Euroopassa kuolee liian aikaisin joka vuosi johtuen rikkisaastumisesta. Meidän täytyy olla kunnianhimoisia tässä asiassa. Toinen on PIK-asetus, joka liittyy vaarallisten aineiden vientiin ja tuotiin. Komission ehdotus avaa viennin sellaisissa tapauksissa, joissa jäsenvaltiot eivät useimmista pyynnöistä huomioista huolimatta ole saanut lupaa tästä kyseisestä maasta. Tanskan puheenjohtajavaltion yritys on saada aikaan ensimmäisen käsittelyn yhteisymmärrys parlamentin ja neuvoston välillä, jotta voidaan ylläpitää tämänhetkinen suojan taso. Mitä tulee ympäristövaliokunnan äänestykseen, niin olen sitä mieltä, että meillä on hyvät mahdollisuudet päästä yhteisymmärrykseen. Toivottavasti parlamentti on samaa mieltä. Ja viimeinen asia, jonka saimme puolalaisilta, on tämä CVSO 3-direktiivi. Avoimet kysymykset ovat tämän direktiivin soveltamisala ja miten voidaan varmistaa pääsyä tietoon, osallistua päätökseen tekoon ja pääsyä oikeuteen tuomioistuimiin. Nämä ovat Arhusin yleissopimuksen kysymyksiä. Uskon, että meillä on mahdollisuus saada aikaan ensimmäisen käsittelyn yhteisymmärrys. Sen lisäksi, että Aiomme neuvotella näistä kolmesta, neljästä asiakirjasta, aiomme neuvotella kolmesta asiasta ehdotuksesta, jotka saimme komissiolta. Ensimmäinen on LIFE-ohjelma vuosille 2014-2020. Se on osa monivuotista rahoituskehystä ja siksi Tanskan puheenjohtajavaltio yrittää saada aikaan osaista yleistä lähestymistapaa neuvostossa. LIFE-ohjelma on vaikuttanut huomattavasti Euroopan maasemaan ja biodiversiteettiin. Tällä on pystytty suojaamaan vaarassa olevia lajeja ja toinen ehdot, ehdotus, jonka komissiolta saamme, ovat prioriteettiaineet vesiympäristössä. Komissio aikoo hyväksyä tämän ehdotuksen mahdollisimman pian ja me yritämme saada aikaan poliittisen yhteisymmärryksen kesäkuussa. Tämä on erittäin tärkeä aihe Tanskan puheenjohtajakaudella. Kolmas asia liittyy laivojen purkuun liittyvään asetukseen. Toivon, että komissio tulee ehdottamaan tätä ajoissa niin, että voimme päästä aikaan poliittiseen yhteisymmärrykseen kesäkuun neuvoston kokouksessa. Lisäksi haluaisin saada aikaan neuvoston johtopäätökset kahdesta tärkeästä aiheesta. Biodiversiteetin osapuolten kokous ja elohopeakes neuvottelut ja SAIKM Mm, mitä tulee tämänhetkisen talouskriisiin, keskustelut innovatiivisesta rahoitusmekanismista ovat tärkeämpiä kuin koskaan ja siksi teen komissi- pidän komission jäsenen kanssa EUn ympäristöministereille kokouksen toukokuussa, jossa voidaan keskustella resurssien mobilisoinnista. Me tiedämme, että EU on tässä vaikutusvaltaisin toimija ja siksi on tärkeää, että EU on tärkeässä roolissa, kun käsitellään COP11 resurssien liikkeelle panoa. Yritämme saada aikaan kunnianhimoisen, mutta realistisen EUn kannan, mitä tulee COP11 rahoitusmekanismeihin. Eräs toinen pääpainopistealue on neuvottelut uudesta elohopea-sopimuksesta. Sen aikaansaaminen on erittäin tärkeää, koska elohopea kulkeutuu veden ja ilman kautta ja aiheuttaa maailmanlaajuisesti riskejä. E, jotta voisimme helpottaa Saikimin roolia, aiomme tehdä neuvoston johtopäätökset ICCM3 ja INC4-prosesseista. Yhteenvetona haluan sanoa, että haluamme olla tehokkaita ja ammattitaitoisia puheenjohtajavaltiona ja viedä neuvotteluja mahdollisimman pitkälle. Haluamme asettaa suunnan EUn ympäristöpolitiikalle seuraaviksi vuodeksi vuosiksi muuttaa Eurooppaa vihreän talouden suuntaan ja olla avoin eh, ja yhteistyöhaluinen puheenjohtajavaltio. Edessämme on suureita haasteita ja meillä on paljon työtä, jotta voisimme edistää Euroopan vihreää muutosta. Meidän täytyy käyttää vihreitä teknologioita ja kestävää innovaatiota talouden elvyttämiseksi, jotta voimme saada aikaan enemmän vähemmästä, niin uskon, että olemme löytäneet tärkeän tavan toimia. Yritän tehdä parhaani viedäkseni tämän asian eteen, tätä asiaa eteenpäin. Toivon ja uskon, että äh, Eurooppa-neuvosto tulee Euroopan parlamentti tulee hyväksymään äh, tämän pyyntöni äh, tehdä yhteistyötä ja olla rakentava toimija. Kiitoksia oikein paljon. Das ist ein sehr strammes Programm, was Sie uns Kiitoksia. No siinäpä oli tosiaan kattava ja kunnianhimoinen ohjelma, jonka esittelitte. Ja täällä tosiaan uudet tuulet puhaltavat. Olen iloinen tästä ja kollegoilla on paljon kysymyksiä. 14 no, puhujaa on jo ilmoittautunut ja tässä on nyt sellainen ongelma, että meidän täytyy rajata tätä puheaikaa kahteen minuuttiin. Ja haluaisin sulkea listan. Luen nyt nämä nimet. Minister Richard Seeb, Ensin. Kahnbach, dann der Kollege Gabrandi, dann die Kollegin Sadrine Bellier, Karl-Heinz Floren, Orsa Westlund, Vittorio Prodi, Jolanta Hiebner, Karl Schlüter, Christa Klaas, Dan Jörgensen, Sophia Marcel Kukovic, Jo Leinen, Kriton Asenis und Satu Hassi. Ist nicht vergessen worden. Also. Te unohtuneet suinkaan. Joten lähdetään liikkeelle Richard Sieberistä. Eli 10 minuuttia oli puheenjohtajan valtiota varten ja sitten kaksi kyselykierrosta. Kiitoksia. Haluaisin esittää teille kohteliaisuuden puheenjohtaja valtion edustajana, koska me, teillä on onnistunut tämä sukupuolijakauma. Täällä on monta naisministeriä, vain yksi miesministeri. Eli eh, tosiaan on mukavaa, että nähdään Tanskan puolesta täällä tällaisia nuoria, dynaamisia naisia, jotka vastaavat tällaisista kysymyksistä kuin ympäristökysymykset. Me emme tienneet, että eh, tosiaan eh, täällä on tällaisia poliittisia perinteitä. Minä tunnen Margarete Aukelin ja hänen isänsäkin vielä, ja te olette sosiaalidemokraattien edustajia, joita varmasti keskustelut tulevat olla hyviä. No on hyvä, että 13, kello 13 ministeri tulee puhumaan Tirolin toimistossa vesiasioista. Me valitettavasti saada tätä parlamentista saljesta varten, mutta pyydän, että kaikki kollegat tulevat paikalle. Ja sitten haluaisin vielä palata noihin mainitsemiin seikkoihin YMPstä ja aluepolitiikasta. Tehän mainitsi, että näitä täydentävien ehtojen sääntöjä tullaan vahvistamaan, erityisesti vesipuitedirektiivin osalta, niin miten te tämän konkreettisesti näette? Ajatteletteko, että otetaan ihan konkreettisia indikaattoreita käyttöön? Eli miten tällä alalla voidaan toimia mm, e, ympäristöä suojelevammin? Ja sitten tässä mainittiin on vaatimukset, jotka liittyvät tietysti siihen, Eli haluaisimme tietää näistäkin konkreettisemmin. Ja sitten noista geenimuunnoista organismeista tiedetään, että Itävalta on sellainen maa, jossa on ollut tämän suhteen vaikeuksia. Eli kuinka te näkisitte, että tämä estävä vähemmistö saadaan ratkaistua? Sehän on nyt valitettavasti neuvostossa, eli voidaanko kuvitella, että Itävalta voi pitää kiinni tästä kielosta jatkossakin. Ja sitten energiatehokkuus, tiedän, että se ei ole alun perin teidän kysymyksenne, mutta miltä luulisi, että tilanne näyttää neuvostossa? Kiitoksia Richard Silver, sitten Karin kan- Kanbach ja sitten Gerbrandi. No, voin puhua ihan lyhyesti, kun tiedän, että minunkin haluat sitä kysymyksiä. Kaksi kertaa puhuitte tässä biologisesta monimuotoisuudesta. Ja luulin kuulen, että te kannatatte myöskin sitä, että yksittäiset jäsenvaltiot esimerkiksi voisivat päättää tästä geenimuuntelemattomasta siemenviljasta. Se oli mielestäni hyvä. Ja sitten valitettavasti ympäristöministerit eivät onnistuneet viime vuonna sen suhteen, että olisi voitu biologinen monimuotoisuus ankkuroida maatalousalaan. Eli mitä teidän mielestänne tässä nyt tilanne näyttää? Minä eilen vielä kuulin meidän maatalousministeriön edustajilta, että tätä aihetta pitäisi elvyttää jälleen ja näkisin tässä nyt hy, hienon tilaisuuden näiden fokusalojen suhteen ja YMPn uudistuksen suhteen, eli minkälaisia tilaisuuksia te näette tässä? Niin, Kiitoksia sitten Gerbrandi ja sitten Belien. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ministeri Ookkenia hänen alustuksistaan, mutta haluaisin myös onnitella häntä tästä hyvin kunnianhimoista ohjelmasta kuudelle kuukaudelle. Täällä suhtaudumme hyvin lämpimästi kaikkeen siihen, mitä sanoitte vihreästä kasvusta, luonnon moninaisuudesta ja niin poispäin, mutta olen vähän huolestuneempi siitä kylmästä seurauksesta, mikä tulee sitten neuvoston tai neuvoston toimesta ehkä kylmä vastaanotto. Eli jos ajatellaan nyt sitä, mitä on tapahtunut ympäristöneuvostossa, niin ympäristöneuvosto antoi periksi luonnon moninaisuusasiassa ei pelä, ja pelätään puuttua kalastusasioihin, koska pelätään kalastustovereita ja resurssitehokkuus. No sitä ei ole vielä täysin tapettu neuvostossa, mutta komission ehdotuksiin myönteisesti suhtautuminen on sitten eri asia. Minä haluaisin kysyä erityisesti nyt, kun tässä on näitä uusia tuulia Tanskassa, miten te saatte ne perille tähän hyvin kylmästi asioihin suhtautuvan neuvostoon ympäristöasioissa. Ja on selvää, että tarvitsemme talouteen kestävyyttä, emme vain siksi, että olemme huolestuneita planeetastamme, ja haluaisin tähän todellakin kuulla kommentinne. Kiitoksia. Sitten Sandrine Bellier ja sitten Karl-Heinz Florence. Merci, monsieur le... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, hyvä rouva ministeri. Haluaisin yhtyä kollegoihin, kiittää teitä, onnitella tästä erittäin kunnianhimoista ohjelmasta, jonka saimme kuulla. Haluaisin palata parin kolmeen aihealueeseen ja haluaisin jonkun verran täsmennyksiä. Te mainitsitte prioriteettien joukossa sen, että Tanskassa allekirjoitettu Orhusin yleissopimus, joka koskee tiedon saantia ja oikeussuojaa. Tämä kolmas osio, oikeussuoja, liittyen on ollut monta vuotta jo neuvostossa nyt jumissa. Me olemme odottaneet harmonisointidirektiiviä joka liittyisi oikeussuojakeinojen käyttöön ympäristöasioissa. Voisitteko ehkä täsmentää, mitä Tanskan puheenjohtajakaudella on tarkoitus tehdä, jotta direktiivin täytäntöönpano taas vauhdittuisi, minkälainen aikataulu teillä on, jotta voidaan varmistaa, että kaikki Euroopan kansalaiset voivat ryhtyä toimiin ja voidaan todellakin saada ympäristölain säännön noudattaminen kunnolliseen vaiheeseen 2012. Tätä me odotamme täällä Euroopan parlamentissa erityisesti eh, ympäristöystävien toimesta. Ja sitten mainitsitte kesäkuun huippukokouksen. Haluaisin kysyä siitä lisää. Voitteko varmistaa, että te annatte tukea Euroopan parlamentin päätöslauselmalle tätä huippukokousta koskien? Voisitteko vielä täsmentää, aiotteko te tukea neuvotteluissa sitä, että perustettaisiin todellinen uusi maailmanlainen ympäristöjärjestö, jolla olisi painoarvoa VTOn rinnalla ja tuotteko todellakin vihreätä taloutta ja lähdetään liikkeelle siis yhteiskunnallisesta ympäristöstä vastuusta Kiitos. Kiitoksia. Nyt Karhet Lorenz ja sitten Osa, Westlund. Niin, ministeri, kiitokset äh, tuosta raikkaasta puheestanne. No, minulla oli ilo, ehkä e-, e-, en ole setänne tai isänne oli mukana kerran sovittelumenettelyssä neuvottelussa, eli teidän perheenne laadun, mutta se tuo myöskin vastuuta mukanaan. Tiedän tämän omastakin kokemuksesta ihan spontaanisti, niin tehän sanoitte, että nämä geenimuunnellut kysymykset eh, pitäisi ratkaista jäsenvaltioissa. Ja itävaltainen kollegakin puolsi sitä, mutta minulla on sellainen ikävä tilanne, että minä asun 10 kilometriä Alankomaiden rajasta. Ja sieltä tulee tietysti rehua, eh, siis Alankomaista tuoda rehua Saksaan niin miten minä sitten pikkumaanviljelijänä voin tietää, että tuota rehua ei ole geenimuunneltu, tai onko sitä muunneltu? No, tietysti isommat tuottajat tämän pystyvät selvittämään, mutta miten sitten pieni maan viljelijä voi sitten taata, että hänen tuotansa on geenimuunnelusta vapaata? Tämä on siis aika vaikea kysymys. Ja sitten toisekseen, niin ensimmäinen kuudetta, niin meidän pitää tosiaan määritellä nuo hiilidioksidipäästötavoitteemme. Mistä tavoitteesta te tulette pitämään kiinni? Pidättekö kiinni 2020 tavoitteesta vai onko mahdollisen vaikutusarvioinnin jälkeen niin sitten odotettavissa, että neuvosto sopii korkeammista määristä täällä valiokunnassa siitä keskustellaan intohimoisesti ja kuinka te kaavailette tätä, kuinka odotatte, että toimitaan. Resurssitehokkuudessa, mikä on teidän painopisteenne? Ihan lyhyesti, kiitos. Dank, spricht zu uns. Kiitos sitten Oossa Westlund ja sitten Vittoria Brody. Så Danmark. Kiitos, minäkin haluan ensin onnitella Tanskaa siitä, että osoitetaan, että Eurooppa on uudenaikainen maa. Siellä voi siis olla ministeri, eh, naispuolinen ministeri ja sitten valtiosihteeri, joka on miespuolinen. Voi olla paljon nuoria naispuolisia kykeneviä ministereitä. Tällä parlamentilla on vielä paljon opittavaa tästä. Kiitos siitä aloituspuheenvuorosta, jonka meille piditte, ja olen oikein tyytyväinen kuultuani, mitä kaikkia aiheita siellä on katettu, eli miten haluamme vahvistaa kemiallista aineita koskevaa politiikkaa. Tämä cocktail-vaikutus on huomioitava, kun yhdistetään eri aineita. Meillä on suuri haaste, joka on edessämme. Se vaikuttaa meidän terveyteemme ja tulevien sukupolvien terveyteen. Tiedämme, että asiaan on panottava parlamentin tasolla. Teidän olisi saatava muutkin ministerit tekemään yhteistyötä tässä asiassa. Kiitos nyt Vittorio Brod ja sitten Jolanta Hibner. Ja sitten saamme kuulla vastaukset ensimmäisen kierroksen. Eh, ringrazio la, la signora ministro eh, perché... Kiitoksia Kiitokset ähm, myös ministerille. Hän piti varsin kattavan esityksen ja haluaisin esittää pari kysymystä. Ensinnäkin, onko odotettavissa, että ryhdyttäisiin tarkistamaan pakkausjätedirektiiviä, koska meillähän on tietysti huomioitava muovi, biohajoava muovi, ja sitten komissio on käynyt kuulemistakin tästä aiheesta, eli voitaisinko odottaa, että saadaan tukea tälle hankkeelle, eli, eli onko odotettavassa tarkistuksia pihajavan muovin suhteen. Sitten tosiaan resurssitehokkuus. Mitä Tanska aikoo tehdä, että tämä direktiivi saataisiin pois um, umpikujasta Rio plus 20. Tähän haluaisin vielä todeta seuraavaa. Siis tietysti luonnonvarat ovat rajalliset. Ja meidän pitäisi käyttöä vähän rajoittaa ja korostaa tehokkuutta. Ja muista ihan yleinen ihmisoikeus, eli tasavertainen ö, saatavuus luonnonvarojen osalta. Sehän on ihmisoikeus. Ja sitten toisekseen vielä Riosta, niin jos ajatellaan tällaista yleistä, yleistä hyödykettä, yle, yle, yleistä kulutusta, niin sen osalta pitäisi ottaa tosiaan käyttöön kestävä kehitys. Kiitoksia. Niin nyt tosiaan vain kaksi minuuttia sitten viimeinen puhuja on Hibner. Kiitos. Hyvä ministeri. Tämä teidän ohjelmanne, jonka esittelitte, on erittäin kunnianhimoinen varmasti teillä Tanskan puheenjohtajakauden jälkeen on vähemmän ystäviä muiden maiden ministerin joukossa tai muiden alojen ministerin joukossa, sillä ehkä tämä teidän ohjelmanne on vähän kiistalainen muiden näkökulmasta. Minä haluaisin keskittyä pariin seikkaan, resursseihin, jätteisiin ja veteen. Te puhuitte siitä, että voitaisiin säästää resursseja. Tämä olisi tärkeä tapa toimia ja sanoitte, että tämä voisi olla ikään kuin kriisin vastustusmoottori. Ja minä haluaisin nyt kysyä, minkälaisia innovaatioita teillä on nyt mielessänne ja mitä olette ajatelleet, miten tämä parempi hallinnointi voisi toteutua. Jos ajatellaan vaikkapa veden, vesihuoltoa, vesihän on hyvin tärkeä energia-alalla. Se on voimavaraa, jonka avulla saamme käyttämme energiaa. Ja sitten vielä yksi kysymys mitä, mikä teillä oli mielessänne, kun sanoitte, että poistettaisiin tuet sellaisilta aineilta, jotka ovat haitallisia ympäristölle? Tarkoittaako tämä ainoastaan energiaa vain muitakin aloja? Kiitos. Kiitoksia, hyvä kollega. Nyt ministeri saa mahdollisuuden vastata kysymyksiin. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia oikein paljon, Hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin herra Seber, kiitoksia lämpimästä tervetulosanoista ja kiitoksia myös herra Florentsille täydentämällä näitä perhesuhteita. Jätänpä nyt tämän perhekysymyksen tähän, mutta eh, kiitoksia lämpimistä sanoista. Ja kiitoksia myös eh, herra Seberille siitä, kun hän puhui tästä vesi eh, kokouksesta, josta puhumme tästä tärkeästä aiheesta tänä iltapäivänä. Puhuitte maatalouspolitiikasta, miten me voimme löytää rahoitusvälineet eh, maatalouspolitiikan täytäntöönpanossa, jotta voitaisiin täyttää naturan ja vesipuites direktiivin vaatimukset. Tämä on erittäin tärkeä eh, kysymys, mutta myös hyvin monimutkainen kysymys, koska jokaisella valtiolla on omat haasteensa, jokaisella on omat haasteensa mm, mikä on ongelmallisen osa vesipuitedirektiivissä, miten eh, ne suojelevat natura-alueita, mutta me olemme katsoa yhteistä maatalouspolitiikkaa ja saada aikaan mahdollisimman paljon viherryttämistä, mutta myöskin saada aikaan joustavuutta siihen tapaan, jolla voitaisiin hallinnoida näitä 7 prosenttia esimerkiksi, koska suoraan sanoen eh, luonto on parempi eh, laajempina alueina. Ehkä me emme halua vain 7 prosenttia siellä tai täällä, vaan ehkä olisi tapa, jolla nämä 7 prosenttia voitaisiin yhdistää joka valtiossa, tai löytää joustavampia mekanismeja, joten eh, määrärahoja voitaisiin löytää sitä kautta myös biodiversiteettiä varten. Joku muukin esitti tämän kysymyksen. Sitten kysyitte myös kaksi erittäin tärkeää kysymystä eh, GMOista. Miten voidaan hajottaa tämä määrävähemmistö Useat puheenjohtajavaltiot epäonnistuivat juuri tässä kysymyksessä, mutta kyllä tätä kannattaa yrittää, koska tiedän, että tämä on tärkeä parlamentille, eh, komissiollekin, komissio on tehnyt ehdotuksen, ja meillä on yli 20 valtiota, joilla on mahdollisuus kieltää GMOiden viljelyn maaperällään. Joten todella uskon, että tämä on tärkeä aihe eh, yrittää viedä sitä eteenpäin me teemme eh, tällä hetkellä kompromissiehdotusta, joka tavallaan eh, kopioi biosidiehdotusta niin, että menemme tapaus tapaukselta, tuote tuotteelta ja sanomme, hyvä on Ensinnäkin tämän maan pitäisi ottaa yhteyttä hakijaan ja sanoa, voitteko jättää ulkopuolelle Tanskan, Unkarin, Itävallan, Saksan ja niin poispäin hakemuksessa. Jos hakija sanoo ei, niin sitten meillä on menettely, joka käsittelee tätä asiaa. Toinen tärkeä asia on se, että kukaan ei halua EFSalta vielä maaperää ei, on tärkeää, että jäsenvaltiot eivät vie EFSAlta auktoriteettia, joten kaikki syyt, joilla äh, GMO voitaisiin kieltää jollain tietyllä alueella, niin ne pitäisi olla täydentäviä EFSAn, äh, joten tällä tavoin tulee ympäristö mukaan. On vaikea käyttää äh, terveysargumenttia, koska ei voi sanoa, että meillä on erilaiset terveys näkemykset, mutta voidaan sanoa, että on eri ympäristö vaatimuksia eri alueilla. Ja tällä tavoin ehkä voitaisiin hajottaa tämä määrävähemmistö. Se tulee olemaan vaikeaa, mutta yli 20 valtiota haluavat saada mahdollisuuden sanoa ei kiitos, joten tämäkin on vahva argumentti. Katsotaan, mitä voidaan tehdä. Esititte myös energiakysymyksen. Minun on välitettävä se kysymys kollegalleni Martin Lidegardille, joka oli täällä eilen. Äh, Rova Kaleva kusui biodiversiteetistä ja yritin vastata siihen, miten voimme maatalouspolitiikasta löytää rahoituksen, mutta meidän täytyy katsoa myös, mistä voimme löytää muita rahoituksen lähteitä. Yhdessä komission jäsenen kanssa lähetimme, kutsuimme jäsenvaltioiden ministerit kokoukseen, eh, kuinka löytää innovatiivisia rahoituslähteitä biodiversiteettiä varten, eh, mutta ehkä puheenjohtaja valtiokin voisi yrittää etsiä innovatiivisia rahoituslähteitä biodiversiteettiä varten myös täällä Euroopassa, koska me emme ole vielä oikein keksineet, miten voimme rahoittaa ja saavuttaa Nagojan tavoitteet. Kun puhuimme tästä seitsemännestä ympäristön toimintaohjelmasta, näin eh, mietintönne eralainen eh, ja olemme varmasti samaa mieltä tämän eh, seitsemännen eh, ympäristön toimintaohjelman suhteen. Sen pitäisi katsoa myös Nagojan tavoitteita, resurssitehokkuutta, ilmastoa, erityisesti siihen sopeutumista ja terveys ja ympäristö, niin että katsomme, miten voisimme ottaa nämä kaikki mukaan tähän seitsemänteen toimintaohjelmaan ja aion kiinnittää hyvin paljon huomiota tähän asiaan herra Gerbrandi, olette siellä, anteeksi, niin kiitoksia siitä, että huomioitte sen, että tämä on kunnianhimoinen ongelma ja uusi tämä tuntuu nyt lämpimältä kylvöltä. Tiedän, että edessämme on myös kylmiä suihkuja, mutta tämä on meidän tehtävämme poliitikkoina, että uskomme siihen mistä puhumme, että jatkamme uskoamme, vaikka ihmiset vastustavat ja löydämme argumentteja. Yksi argumentti vihreälle kasvulle on se, että se on ala, jossa näemme valtaisat potentiaalit markkinoilla. Näemme aivan valtaiset potentiaalit teollisuudelle, että voidaan saada aikaan enemmän vähemmästä, ei vaan kun on kyse raaka-aineesta, vaan myöskin vedestä. Tullaan investoimaan miljardeja ja miljardeja ensi vuosina vesinfrastruktuurin ympäri maailmaa samoin kuin energiaan, joten se on ihan tässä ulottuvillamme se syy, miksi meidän tulisi investoida tälle alalle. On myös erittäin mielenkiintoista, että Maailmanpankki ja IMF muutama päivä sitten sanoivat, olkaa varovaisia, että ette leikkaa budjettia joka kohdassa. Olkaa varovaisia, että keskitytte investointeihin ja siihen, että luodaan kasvua. Ja vihreä ala on todellakin ala, jossa voimme luoda kasvua, koska näemme tämän markkinapotentiaalin siinä aivan edessämme ja samalla voimme ratkaista ongelmia. Joten yritän käyttää näitä argumentteja, että tässä ei ole kyse pelkästään yhdestä kriisistä, vaan meillä on kaksi kriisiä. Ne ovat yhtä vakavia, ellei sitten ympäristökriisi ole vakavampikin. Jos emme ratkaise näitä kriisejä samanaikaisesti, ne tulevat palaamaan luoksemme aina uudestaan ja meillä on suuri mahdollisuus luoda kasvua oikeilla investoinneilla. Tällä tavoin yritän tuoda tätä tuoretta tuulenvirettä neuvostoon. Edustaja Belie, kiitoksia. Orhusin yleissopimus. Tämä on toinen asia, joka aiheuttaa hyvin paljon velvollisuutta ja painolastia harteilleni, mutta tiedän myös, että tämä on erittäin tärkeää parlamentille. Tästä direktiivistä minun on sanottava, että heillä on aivan valtaisa määrävähemmistö, se ei ehkä välttämättä ole edes vähemmistö neuvostossa, joten meidän täytyy prioritoisoida puheenjohtajuusvaltion kautemme aikana ja sanoa, että tämä ei ole asia, jota yritämme nyt viedä eteenpäin tällä hetkellä, koska olemme sitä mieltä, että se on liian vaikeaa ja me tulemme epäonnistumaan tässä asiassa, vaikka emme siis vastustakaan sitä, olemme sitä mieltä, että se on erittäin tärkeä direktiivi, Tanska tukee sitä, mutta puheenjohtajuuskaudella se ei ole esityslistalla, koska meidän täytyy priorisoida Ja kysymys siitä, pitäisikö meillä olla tällainen parannettu UNEP, se on tärkeä kysymys. Me tuemme sitä, mutta katsomme, voimmeko saada tukea myös laajemmalti ja panna sen ihan esityslistamme huipuksi, koska on tärkeää, että meillä on vahva toimija myöskin ympäristösaralla, joten voitte luottaa tukeemme ja katsotaan, mitä voimme tehdä. Ja vihreän talouden tukeminen aivan varmasti. Minun ei varmaan tarvitse toistaa kaikkea uudelleen, mutta voin sen teille luvata. Herra Florence puhui geamoista, kysyi niistä ja siitä, mitä saksalainen maanviljelijä tekee, jos äh, Alanko maalaiset hänen vieressään viljelevät GMO-kasveja. Tämä on erittäin tärkeä aihe ja meidän täytyy jatkaa keskusteluja siitä, eivät se ratkea, vaikka ratkaisimmekin tämän määrävähemmistöongelman, joita meidän pitää pitää tämä esityslistalla, muistaa, että me emme ole ratkaisseet tätä ongelmaa, mutta nyt meidän täytyy yrittää ratkaista se, mikä on komission ehdotuksessa. Sitten 2020 tavoitteet, kollegani Martin Lidegaard, se on hänen aiheensa ja hänellä oli eilen täällä pitkä tapaaminen kanssanne, joten välitän tämän kysymyksen hänelle. Sitten resurssitehokkuudesta, mitä painopistealueita. No, jos meidän täytyy katsoa Rio plus 20, niin meidän täytyy rajoittaa toimintamme muutamiin osa-alueisiin. Meidän täytyy löytää selkeitä, kunnianhimoisia, konkreettisia tavoitteita energian ja veden suhteen, koska näissä voimme saada aikaan maailmanlaajuisen sopimuksen voisimme eh, yrittää saada aikaan veden säästötavoitteen eh, niin, että vesi ei häviä järjestelmiin. Hävikki on suurta. Jakelujärjestelmissä ehkä voisimme saada aikaan konkreettisen tavoitteen, joka veisi eteenpäin myös innovaatiota ja varmistaisi vesiresurssit. Tärkeää myös nähdä, miten voimme saada aikaan, että seitsemäs ympäristön tuomentaohjelma on myös resurssipuolella konkreettinen. Olisi hyvä, jos voisimme saada aikaan jotain samantyyppistä kuin ekosuunnitteludirektiivi, saada jotain vastaavanlaista aikaan resurssipuolella. Meidän pitäisi ryhtyä työstämään tätä, katsoa, mm, olisiko, voisimmeko saada aikaan tavoitteita, eh, kuinka paljon raaka-ainetta saamme aikaan tuotteesta sen jälkeen, kun se käyttöaika on päättynyt niin, että jo aivan alusta asti suunnittelemme tuotteen niin, että voimme hyödyntää sen. Tällä hetkellä esimerkiksi kaikki harvinaiset maametallit hävitämme, koska kehitämme tuotteemme niin, että harvinaisia maametalleja ei enää sieltä saa ulos sen jälkeen, kun tuote heitetään pois. Joten katsotaan, miten voisimme saada aikaan yritykset suunnittelemaan tuotteita niin, että raaka-aineet voidaan sitten myöhemmin uudelleen käyttää. Äh, edustaja Westlund, kiitoksia. Tervetuloa toivotuksista ja sitten nämä hormonalliset haitta-aineet, mitä teemme niiden suhteen. Katsoimme myös mahdollisuutta, että voitaisiinko Reachia uudistaa ja ajattelimme, että tämä on ehkä hyvin vaikea hetki uudelleen avata Reach talouskriisin takia, koska saattaa syntyä sellaista painostusta, että asiat menevät väärään suuntaan ympäristön kannalta ja me yritämme olla mahdollisimman kunnianhimoisia ympäristön suhteen, mutta meidän täytyy olla myös realistisia, enkä usko, että tämä on se hetki uudelleen avata REACH. Mutta tietenkin siitä voidaan keskustella. Yritämme kuitenkin saada sen mukaan seitsemänteen ympäristön toimintaohjelmaan ja puhuitte myös ympäristöstä ja terveydestä tärkeänä asiana, ja meillä on tässä suuri aukko nimenomaan hormonallisten haitta-aineiden suhteen. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Herra Prodi, kiitoksia myös. No, jätteistä ja pakkauksista emme ole vielä saaneet ehdotusta komissiolta. Olemme valmiita asettamaan tämän ehdotuksen prioriteetiksi, jos saamme tämän ehdotuksen vielä puheenjohtajakaudellamme. Ja Tanskan tuki maa perädirektiiville, puitedirektiiville, myös on annettava sama vastaus kuin Arhusin yleissopimuksen suhteen. Tämä on myöskin direktiivi, jota on erittäin vaikea saada eteenpäin tässä vaiheessa, joten meidän täytyy olla realistisia, jotta ei tule liian kylmiä suihkuja, kun yritämme viedä eteenpäin asioita, joten maaperäpuitedirektiivi eh, ei ole esityslistallamme tällä hetkellä kommenttinne Rio plus 20 ja ajatusten muuttamisesta ja siitä ajatuksesta, että materiaalit ovat äm, yhteinen hyvä. Äh, minä luin Ulof Palmen puheen, joka on melkein 40 vuotta vanha. En tiedä, oletteko lukeneet sen, koska se on masentavaa, äh, koska äh, sen voisi pitää sen saman puheen tänä päivänä. Jos ottaisin sieltä pois historian viittaukset, niin voisin pitää tuon saman puheen nyt ja kukaan ei huomaisi, että se on vanha puhe. Me olemme päässeet aika pitkälle, mutta joissain asioissa esimerkiksi, että luonnonvarat ovat yhteinen hyvä, eikä mikä voi tuhota sitä, niin siinä meillä on vielä paljon tietä kuljettavana ajatus siitä, miten mittaamme elin tasoa, mitä ovat ihmisoikeukset myöskin luonnonvarojen suhteen. Se on tärkeämpää kuin koskaan, joten tämä poliittinen diskurssi on tärkeä Riossa ja meidän täytyisi yrittää antaa uutta voimaa tälle keskustelulle. Edustaja Hipner, missä te olette? Siellä. Anteeksi. Niin, ehkä minä en ole suosituin ministeri, kun olen saanut työni päätökseen neuvostossa, mutta yritämme olla puheenjohtajavaltio ja löytää sillan eri mielipiteiden välillä ja olla hyvä välittäjä. Joten meidän täytyy yrittää saada aikaan mahdolliset kompromissit ja voitte olla varma siitä, että yritämme toimia aina mahdollisimman vihreästi, mutta tietenkin meidän täytyy katsoa, mikä on mahdollista. Innovaatio Kysyitte minulta, millaisesta innovaatiosta puhun, kun ja resursseista. Meillä on mahdollisuus keskustella tästä myös tänään. Se on paikka, jossa teilläkin voisi olla tärkeä rooli. Tiedän, että monet teistä työstävät kovasti tätä kysymystä ja katsotte, mitä mahdollisuuksia meillä on jo nyt, miten voisimme saada yritykset kehittämään uusia teknologioita, miten määrittelemme standardit niin, että voimme eh, saada aikaan innovaatiota. Eh, meillä on Tanskassa pitkä historia siinä, että mm, veden alalla meillä on erittäin korkeita standardeja. Meillä on suuria toimijoita eh, veden puhdistamojen ja muiden tällaisten alalla, ja nyt meidän täytyy katsoa eteenpäin. Tässä muistaakseni kaikki kysymykset. Kiitoksia. Kein Kollege oder Kollegin wurde hier vergessen. Tässä oltiin kyllä erittäin täydellisiä. Yhtään kollegaa ei unohdettu. Nyt voimme mennä seuraavalle kyselykierrokselle. Ensin Karl Schlüter ja sitten Krista Klaas. Two minutes. Okay. Yeah, thank you. No kiitos. Tai puhunpa ruotsia sittenkin. Palaan siihen, mitä sanoitte. Eli sanoitte, että haluatte puhua nyt uudesta arvioinnista ja että Riitsin tarkistus olisi tärkeä asia. Pitää miettiä lisää toksikologista kokteilia ja mm, puitteita kemisille aineille. Sitten puhuitte investoinneista ja siitä, että yrityksetkin tietävät, että on olemassa tietty järjestelmä, mutta ne eivät halua antaa tietoa, haluavat kontrolloida omia tietojaan, mutta sitten on myös sakkoja, jotka voidaan määrätä sellaisille yrityksille, jotka eivät toimi kunnolla. Ja mitä tulee resursseihin, tässäkin on paljon tekemistä. Ja sitten tieto, joka tämä kuluttajille kemian tuotteista, se on periaatteessa olemassa, mutta se ei toimi. Te mainitsitte tekstin 40 vuoden takaa. No, jo 150 vuotta sitten Mill sanoi, että ei kannata puhua niistä ihmistä, jotka ovat rikkaampia ja jotka haluavat kaksinkertaista kulutuksensa ilman, että saavat siitä mitään irti. Se on pelkästään statussymboli, mutta sitten on kuitenkin vähemmän kehittyneitä maita, jossa tuotanto on jäljessä ja on kehittyneempiä maita, jossa tarvitaan parempi Eh, rikkauden jakautuminen. Ei meidän pitäisi myöskään antaa luonnon kehittyä ihan spontaanisti, vaikka se olisi mukava, jos ajatellaan villi, eh, vilja luontoa ja kasvista eläimistöä. Kaikki, se, että kaikki villiintyy, niin ei se nyt kenenkään hyvinvointia edistä. Emme me voi nyt antaa lajien kadota, eikä myöskään, että ne lajit valtaisivat kaikki alat. Tämä teksti on 150 vuoden takaa, kun puhuttiin kapitalismin vaarassa. Haluaisin vähän muistuttaa sitä, miten on kehitetty. Ja, Kiitos, Krista Klaas ja Dan Jörgensen. Kiitoksia. Niin, valtion edustaja, hyvä ministeri, teillä on tässä oikein koko elämän mittainen tehtävä edessänne. Tehän olette nuori, niin että mikäpä siinä, mutta on ollut mukava kuunnella kyllä, että miten innolla tartutte tähän No, me olemme keskustelleet tästä jo pitkään, ja kun kuulen tässä Dan Jörgensenia kohta ja kun kuuntelen Jyn ja tuossa, niin tiedämme, että ja Dan on esimerkiksi sanonut, että äh, Tanska on aina tällainen edelläkävijä näissä ympäristökysymyksissä. Ja teille on jo esitetty tietysti äh, Hibne kysytti, kysyi tästä, mutta minäkin haluaisin vielä muistuttaa siitä, että kun meidän pitää kuitenkin pitää Eurooppa koossa ja yrittää päästä asioissa eteenpäin yhtä tahtia, eikä ratkaisu voi olla se, että sitten kun emme voi sopia asioista yhdessä, niin sitten ö, äh, alamme taas soveltamaan kansallispolitiikkaa. Se olisi mielestäni ikävää ja meidän, minulle on nyt hyvin tärkeä myöskin tämä sisämarkkina-ajatus. Ja kun sinä sanoit, että Richiä ei nyt kannattaisi avata uudestaan, mutta sitten meillä on myöskin pestisidit, biosiidit ja muut. Ja, ja myöskin kemikaalivirasto. Ja me olemme sen yhdessä luoneet, ja jos me nyt haluamme ympäristöä edistää, niin meidän pitäisi myös kemikaalivirastoa edistää. Ja kun meillä on niin monia kysymyksiä vielä auki, niin meidän pitäisi tehdä tässä yhteistyötä, ja tämä kuuluu toimielimille ja myös erityisesti kemikaalivirastolle. Ja e, tässä tosiaan te itsekin mainitsitte nämä hormonitoimintaa haittavat aineet, että näiden osalta ja lääkinnälliset laitteet ja niidenkin osalta ö, e, olette valmiita ottamaan ne käsittelyyn. Ja näistä monet aineet joutuvat vesistöihin esimerkiksi. Eli tässä on hyvin herkkä sektori, eh, joka tulee myöskin mukaan kovion työn iloa ja hyviä tuloksia puolivuotiskaudelle. Kiitos, Dan Jörgensen. Thank you very much, Ida. It's, uh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon Iida. On mahtava nähdä sinua täällä parlamentissa ja kiitos kaikista näistä hyvistä vastauksista tähän asti. Mä pari kommenttia ja yksi kysymys. Ensimmäinen kommentti. Tämä liittyy siihen, mitä Carl Schüter sanoi. Jos ajatellaan näitä kerrannaisvaikutuksia ja hormonallisia haitaineita, meillä on tekemismahdollisuuksia ilman, että riitsiin puututaan. Meillä on paljon lainsäädäntöä, joissa nämä yhteisvaikutukset mainitaan, mutta sanotaan myös, että koska meillä ei ole tarpeeksi tietoa, emme tiedä mitä pitää tehdä, mutta heti kun menetelmät saadaan kehitettyä ja tiedot saadaan, niin sitten pitää ryhtyä toimiin. Eli se, että Tanskan valtiona painostaisi nyt komissiota, jotta tiedot saataisiin koottua, tämä olisi tärkeää. Ja sitten toisaalta tämä PIC-direktiivi. Me olemme valmiita etsimään kompromissia. Tässä on teknistä seikoista kyse, mutta pahoin piileinen siellä pikkuseikoissa ja sen takia pitää varmistaa, että me emme nyt anna yhtiölle sellaista mahdollisuutta, että päästään eroon näistä aineista Euroopan markkinoille ja sitten vain viedään jonnekin muualle. Eihän kukaan tällaista halua. Ja sitten haluaisin kysyä YMPn vihertämisestä. Te puhuitte jo tästä ja esitin tämän kysymyksen kollegalleni myös eilen. Tiedän, että teette hyvää yhteistyötä, mutta haluaisin kuulla kuitenkin se, mitä te ajattelette. Moni kansallisjärjestö on ilmaissut huolensa. Tämä voi olla ikään kuin vain YMPn pintapuolista vihreäksi maalaamista sen sijaan, että todella tehtäisiin sitä vihreää politiikkaa. Minä haluaisin tietää nyt, mitä periaatteita käyttäen voitte varmistaa sen, että näin todellakin pystytään paremmin suojamaan ympäristöä. Voisitko kertoa tästä? Kiitos Dan. Nyt Sofia masei Kukovic ja sitten Joolainen. Hvala gospod predsjednik. Lep pozdrav mladi ministrici. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa nuorelle ministerille ja onnittelut tästä ohjelmasta. Teidän äitinne tänään on varmasti erittäin ylpeä puheenvuorostanne. Myöskin Tanska, joka on yksi maailman johtajista ympäristönsuojelussa Tanska voi olla eräänlainen malli Euroopassa ja sen ulkopuolella, joten siksi esitän kysymyksen. Järjestetäänkö eh, puheenjohtajakautta tänne aikana jotain hyvien käytänteiden vaihtoa, koska teillä on kyllä jotain opetettavaa, joten tällä tavoin voitaisiin myös edistää työpaikkojen luomista erityisesti PK-yrityksissä ja niiden pääsyä markkinoille Intiassa, Kiinassa, Brasiliassa ja Venäjällä. Sitten ekosuunnittelusta, josta puhuitte vähän aikaa sitten. Aiotteko yrittää saada aikaan vahvempaa asetusta, koska tällä hetkellä tähän liittyy suurta vapaaehtoisuutta, ei ole mitään pakkoa. Joten aiotaanko luoda selkeitä sääntöjä tuotesuunnittelun ja sen kierrätyksen suhteen? Ja mitä aiotte tehdä, jotta Euroopassa voidaan taas juoda, tai juodaan taas vettä hanasta eikä pulloista? Kriton. Kiitos Joolainen ja sitten äh, Kriton Arsenis. Niin, äh, rakas Iida tai paremminkin rouva ministerin, onnittelut minultakin tästä hyvästä ohjelmasta. Jos konservatiivikollegatkin ylistävät Aukinin perhettä ja teidän sitoutumista ympäristöön, niin silloin kyllä saatte tuo, tukea tästä valiskunnasta ja se tietysti hyödyttää siinä vaiheessa, kun äänestetään osista teidän ohjelmanne. Karl Hans Florenskin, sehän olisi mahtava. Niin, hyvä, että energia on mukana seitsemässä ympäristötoimintaohjelmassa. Valmistelukomissiossa on ollut oikeastaan aika heikkoa komissio ylipäätään epäröi esittää tällaista ohjelmaa ja siinä tarvittiin kova panostusta neuvostolta ja parlamentilta, jotta tästä tulisi nyt sitten hyvä ohjelma, joka takaa kestävyyden ja kestävän kehityksen EU-ssa. ja tämä pitäisi sitten kytkeä myös 2020 strategiaan. Ja niin kuin sanoitte, niin tämähän on se kaikkien etenemissuunnitelmien ja strategioiden katto muuttosuunnitelma, jos ajatellaan YMP-uudistusta, rakenneuudistusta, kalastusuudistusta, vähän hiilistä etenemissuunnitelmaa, vähän resurssien tehokkuutta ja niin edelleen, niin kaikki nämä pitäisi sitten konkretisoida tuossa seitsemännessä ohjelmassa. Ihan niin kuin sanoitte, niin tässä tarvitaan tällaista toimintaa, eli ei pelkästään papereita, vaan tavoitteita 2020 mennessä ja sitten tietysti visiota 2050 asti. Eli tässä tarvitaan jotain konkreettista, jota voidaan sitten panna täytäntöönkin. Toivottavasti pääsemme eteenpäin tämän täytännön puutteellisuuden kanssa. Toivoisimme ympäristötarkastusdirektiiviä, koska puutteita täytäntöönpanossa on valtavasti ja, ja et kun ajatellaan tätä aikataulua, niin Jan Karkenbrandi sanoi, että kylmät tulet puhaltavat siellä neuvostossa, mutta minusta tuntuu paremminkin, että puhutaan ihan pakastimesta sitten taas huippukokouksessa. Tässä varmasti pitäisi viedä tämä asia ihan johtajien tasolle, eikä pelkästään käsitellä ympäristöministerin kesken. Kriton. Kiitos. Ja sitten Kriton Arsenis sen jälkeen Satu Hassi. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa ministeri tänne valiokuntamme. On mukava nähdä nuori henkilö tässä tehtävässä, tietysti kovin kyvykäs henkilö. Olette kuulin tämän vastauksistanne. Ei tarvitse olla vanha, jotta tämän roolin pystyisi täyttämään. Te olette oma itsenne, eikä tarvitse olla samanlainen kuin muut klassiset poliitikot. Tämä on mahtavaa ja onnittelut siis näistä vastauksistanne myös. Minä olisin puhua Rio plus 20. Se on puheenjohtajakaudellanne oleellinen asia. Teillä on niin tärkeä konferenssi siihen liittyen ja tämä on nyt teidän mahdollisuus osoittaa, että pystytte paljon tekemään. Tämä on todella tiukka paikka, mutta olen sitä mieltä, että jos nyt jotain konkretia saadaan aikaiseksi, niin kyse on siitä, että tämä tulee taas yleisen keskustelun kohteeksi ja mietitään asioita, jotka ovat BKT tuolla puolen, mutta BKT-ongelmahan on suurempia, mitä meillä täällä on. Meillä on tässä vaiheessa vasta yksi rivi koskien tätä asiaa, mutta kohta New Yorkin kokous, ensimmäinen kokous alkaa varmasti seuraavaan luonnokseen. Asia saadaan mukaan eräs seikka on otettu esille, eli tiettymät alueet, niitä voidaan käyttää indikaattorina tässä PKTn tuolle puolen ajattelutavassa. Haluaisin tämän asian mainita ja neuvon myös tästä viesti. Me haluamme tukea teitä tässä kaikessa. Next. Kiitos Kriton. Sitten seuraavaksi Satu Hassi. Thank uh, uh, honorable minister, it has... Kiitos arvoisa ministeri. On ollut hyvin miellyttävää kuulla teidän lausuntojanne tähän asti. Olin myös iloinen, että mainitsitte uh, meriliikenteen rikkidirektiivin eräänä asiana, jota Tanskan puheenjohtajavaltio haluaa työstää. On useita asioita pöydällä neuvostossa, jotka liittyvät sekä ilmastopolitiikkaan että muihin ympäristöpolitiikan tekijöihin. Yksi niistä on biopolttoaineet ja biomassan ja biopolttoaineiden kestävyyskriteerit. Me tiedämme, että on suuria huolenaiheita liittyen äh, metsien hiilitasapainoon biopolttoaineiden tuoton takia, mutta myös suurta huolta, joka liittyy biomassan ja biopolttoaineen tuotannon vaikutukseen biodiversiteettiin. Ja kysymykseni teille kuuluu, että aikooko Tanskan puheenjohtajavaltio sitoutua toimimaan sillä tavoin, että saamme biomassalle ja biopolttoaineelle tällaiset kestävyyskriteerit niin, että voimme varmistaa, ettemme haittaa maaperää metsissä ja emme haittaa biodiversiteettiä. Kiitoksia. Kiitos Satu Hassi. Sitten Janos Adler. Kiitos oikein paljon. Hyvä ministeri, tässä alkupuheenvuorossanne te puhuitte Seveso-direktiivin muuttamisesta. Sanoitte, että teille on jäänyt neljä käsiteltävää kokonaisuutta ja tämän mainitsitte neljäntenä. Sanoitte, että olisi hyvä päästä ensimmäisen käsittelyn ja tämä oli myös Puolan tavoitteena parlamentin puolueiden enemmistö puoltaa tätä tavoitetta, mutta neuvostossa on ehkä vaikea edetä. Ja minä haluaisin kiinnittää huomenna siihen, että oli sellainen tilanne, kun me saimme kompromissia aikaiseksi neuvotteluissa, niin siinä lähdettiin liikkeelle sellaista minimistä, että turvallisuustaso ei voi aleta aiempaan verrattuna. Ja me olemme nyt kuitenkin saaneet kuulla hälyttäviä tietoja neuvoston kokouksesta, jolloin sen mukaisesti halutaan eh, tehdä rajoituksia ja tehdä muutoksia jonkin sisääntuloreitteihin ja tässä voisi olla päätöksen estävä vähemmistö ja näin ei ehkä päästäisi lopputulokseen ensimmäisessä käsittelyssä. Minä haluaisin nyt suositella teille sitä, että varjoesittelijät ja minä asian esittelijänä pyrimme tälläkin ratkomaan nämä ongelmalliset kysymykset, mutta haluaisin vielä kerran nyt eh, viitata siihen, että tämä kompromissi on kyllä hyvin, eh, oli vaikeasti aikaan saatavissa ja neuvoston pitäisi nyt pyrkiä siihen, että tällainen konsensus voitaisiin pitää vielä koossa, jotta ensimmäisessä käsittelyssä direktiivi voitaisiin hyväksyä. Kiitos. Kiitoksia ja vielä viimeisenä otin puhelistalle teidät. No, me olemme puhuneet ilmastopaketista, biomassasta, siitä, että vihaamassa pitää tuottaa kestävästi mm, tästä on vähimmäiskonsensus jäsenvaltioilla on erilaisia pinta-aloja ja tästä puhuttiin eilen maatalousvaliokunnan kollegoiden kanssa. Ja pitäisi oikeastaan pystyä mm, määrittämään, että miten kestävästi biomassaa tuotetaan. Ja sama myöskin koskee biopolttoainedirektiiviä. Ja jos tällä parlamentissa tehdään aloite, niin saadaanko teiltä tukea? Komissio ei kannata sitä, että tämä aihe otettaisiin esille biomassan kestävyyskriteeristä niin, että siis lisättäisiin näiden, näitä kestävyyskriteerejä ja sitten, että huomioitaisiin myös tämä kilpailu eri sektorien välillä ja koitettaisiin vähentää sitä, koska juuri biokaasun osalta niin se on sitten kilpailuasemassa luonnontilaisten alueiden kanssa. Eli voisitteko kuvitella, että tällä puheenjohtajakaudella, niin jos parlamentti ryhtyy aloitteeseen niin, että sitten voisimme tiukentaa näitä kestävyyskriteereitä. Voisitteko tukea sitä hanketta niin, että sitten saisitte aikaisemmin ilmastonmuutokseen vielä neuvostossakin tämän kysymyksen osalta? No, näin. Tämä toinen ö, kyselykierros on nyt käyty läpi ja odotamme nyt jännityksellä teidän vastauksenne. Um, first of all for Mr. Schlüter. Kiitos oikein paljon. Ensinnäkin edustaja Syyttelle hormonaalista haitta-aineista. Te mainitsitte tärkeitä asioita, joiden suhteen voimme nyt jo ryhtyä toimiin. Usein käy niin, että jos ei ole huonoja uutisia, niin ikään kuin mitään pahaa ei ole tapahtunutkaan ja ei tarvitse ryhtyä toimiin, jos tämä on todella strategia, joka on tällainen, niin sitten siinä pitää puuttua, mutta aina on kuitenkin kyse prioriteettien asettamisesta. Jos ajatellaan kemikaaliagendaa, niin se mitä parhaiten voimme tehdä tämän asian hyväksi on, että pyritään saamaan tiedot, niin että saamme kaikki kemikaalit tutkittua, että saadaan tarpeeksi tietoa, jotta asiassa voidaan edistyä. On voitu nähdä, että jäsenvaltiot ovat kotosalla päättäneet kielloista ja näin sitten pyrkineet edistämään eurooppalaisia kieltoja. Maat ovat keränneet niin paljon tietoa, että komissiota on ikään kuin pakotettu menemään sinne kemikaalin kieltojen suuntaan. Ja se, mitä te voitte tehdä parlamenttina ja mitä jäsenvaltiot voivat tehdä tietojen hankkimisessa, niin tämä on kaikki tärkeää vaikka ei Reachia sitten uudelleen avattisikaan. Eli tämä on kyllä ihan mahdollista jo nyt. Ja hyvä, että viittasitte John Stuart Milliin. Tämä oli todella kauniin kuulossa erityisesti ruotsiksi, että harmi, että jotkut eivät ehkä kuulleet ruotsinkielistä milliä. Mm, tässä jotain sanoitte, mutta tästä voisi puhua ties kuinka kauan. Eli että aikaisemmin taloudessa puhuttiin eh, vähien resurssien Eh, hallinnoinnista. Ja sitten tämä vähyys unohtui ja nyt vain puhutaan resurssin hallinnoinnista, mutta ehkä realiteetti nyt saa meidät havaitsemaan, että niitä on vähän. Minä en pidä itseäni nuorena tai naivina, kun puhun resurssien eh, tehokkuudesta. No, minä, puhun, minä pidän itseäni realistina ja varmasti tiedätte eh, McKinsey-instituutin raportin joulukuulta. Seitsemän miljardia ihmistä. Siellä on 2-3 miljardia, jotka haluavat eh, keskiluokkaisiksi, niin kuin me täällä länsimaailmassa, niin tämä tulee eh, lisäämään kysyntää eh, rakani osalta, jota ei pystytä kuitenkaan toteuttamaan. Täällä on valtavia hinnan nousuja tapahtunut, eli pitää olla realistisia. Ja nyt on parasta toimia niin, että ehkäistään, ettei tähän tilanteeseen jouduta ja varmistetaan, että meillä on tarpeeksi resursseja itsellemme ja tuleville sukupolville. Tämä on paljon parempi kuin, että odotetaan, että katastrofit pakottamat pakottavat meidät ryhtymään toimiin. Siksi meillä on näin paljon energiaa ja uskoa asioihin, vaikka tilanne ehkä vaikuttaa aika epätoivoisempaa. Ja sitten Rova Klaasille sanoisin, että kiitos. Ja totta, tässä on ohjelma, joka on koko, e, sitä riittää koko elin iäksi, mutta koko elin ikään huomioitava, jotta tässä jotenkin voitaisiin edistyä. Eli se työ, mitä me teemme puheenjohtajan valtiona, te parlamenttina, että ymmärretään tämä siirtymä vihreään suuntaan. Tämä on kaikkein tärkeimpiä tehtäviämme, siksi meidän on pidettävä yllä uskoa siihen, että asiat voidaan, niitä voidaan muuttaa, että kaikki voivat voittaa, että ympäristö ei tarkoita sitä, että jotain pitää kieltää, että jotain ei voi tehdä, jotain mukavaa tai eh, sellaista, josta saa rahaa, ei pitäisi tehdä, vaan kyse on siitä, että pitää monta ongelmaa ratkaista samanaikaisesti. Tähän tarvitaan älykästä lainsäädäntöä. Eli on tehtävä selväksi, että tässä nyt ostaa suuntaa ja kehitetään yhteisiä ajatuksia siitä, minne pitää mennä, vaikka mene ehkä koko ihmiselämä siihen, että voidaan päästä eteenpäin. Ja sitten oli myös hyvin tärkeä tämä ajatus, että Eurooppa pitää pitää yhtenäisenä. Tällä hetkellä ei pidä lähteä eh, enää hajauttamaan meitä ja pitää laittaa nämä kaksi intressiä tasapainoon. Tämä on tärkeää meidän kaudellamme, eli on ostettava etusijalle ympäristöpolitiikka, mutta on oltava myös realistisia mietittävää kompromissimahdollisuuksia neuvostoja, eli missä, mitkä asiat eivät jaa ihmisiä, vaan minkä asioiden suhteen voidaan olla yksimielisiä. Tämä on tärkeää. Pitää siis tasapainottaa nämä kaksi intressiä. Se tulee olemaan vaikeaa, mutta varmasti se onnistuu. Dan, tai siis herra Jörgensen, niin sinäkin mainitsit tämän yhteisvaikutuksen ja sanoitte, että paljon voi tehdä jo nyt ja että kun saadaan tietoa eh, esille, niin näin voidaan edistyä. Tässä pitää tehdä yhteistyötä. Sitten mainitsit myös, että olemassa suuri vaara, jos big, kun big, eh, asetusta lähdetään eh, tarkistamaan, niin toivottavasti tässä asiassa päästään ensimmäisen eh, käsittelyn sopimukseen. Ja sitten YMP-uudistus. Me haluamme varmistaa sen, että YMPstä tulee todella vihreämpää. Haluamme, että sekä ykkös- että kakkospilari ovat osana tätä. Tähän pitää ottaa mukaan välineitä myös rahoitusta, jotta voidaan saada tarpeeksi rahaa ja jousto kahden pilarin välillä pitää sen pitää olla todella joustavaa, niin että voitaisiin vuosittain päättää, käytetäänkö maaseutukehityksen suoria tukimahdollisuuksia. Tässä vain joitain meidän ajatuksiamme, mutta voitaisiin yhtyä, että emme me halua tässä vain pintapuolista vihertymistä. Siitä on aina haittaa. Parempi, että joko ei ole vihreä, jos se vain sieltä näyttää, mutta haluamme todella saada vihreän ympäristöpolitiikan aikaiseksi ja voin varmasti tehdä hyvää yhteistyötä tähän liittyen. Ja sitten Kukovic, edustaja Kukovic, siellähän olitte. Kiitos näistä ystävällistä sanoista. Oli oikein mukava, että näin otitte meidät vastaan. Parhaiden käytänteiden jakaminen, tämä on todella tärkeää. Tällaista voimme tehdä en nyt tiedä ihan tarkkaan, mihin se voidaan ottaa mukaan ohjelmaan, mutta pidän sen mielessä ja voimme miettiä näitä mahdollisuuksia. Esimerkiksi veteen liittyen pystymme tätä tekemään. Tänään vesiryhmä kokoontuu ja siellä puhun vähän siitä, mitä Tanskassa on tehty, mutta voin todella yhtyä siihen, että tämä on myönteinen tapa, että voidaan osoittaa, että tällaiset muutokset ovat mahdollisia, eli pyrin pitämään tämän nyt mielessä. Ehkä jollain tavoin voimme näitä parhaita käytänteitä jakaa, jos on jos teillä on hyviä ehdotuksia, niin toimittakaa ne minulle. Olisi oikein mukava nähdä ne. Sitten ekosuunnittelu. Tästä on tehtävä asetus, jos halutaan, että se toimii, mutta en nyt voi tässä vaiheessa teknisemmin siihen mennä. Tämä ei ole vielä ainakaan minun mielessäni vielä tarpeeksi selvää, mutta ehkä jotkut muut ovat jo paljon minua edellä, mutta ei nyt pysty, tai haluan antaa sellaista mielikuvaa, että tiedän ihan täsmästi, miten tämä pitäisi tehdä ja miten saataisiin ihmiset juomaan vesijohtovettä. No, meillä pohjavettä suojellaan Tanskassa oikein paljon ja ajatus on, että pohjavettä nimenomaan käytetään juomavetenä ja näin ihmiset antavat arvoa tälle vesijohtovedelle, mutta tiedän, että monessa muussakin paikassa on hyvää vettä. Mutta tässä ihmisten olisi muutettava ajattelutapojaan, jos halutaan saada ihmiset juomaan vesijohtovettä. Ihan hyvä kysymys, miten tämä onnistuu. Valitettavasti en tiedä vastausta tähänkään kysymykseen, mutta hyvä. Ja sitten herra Lainen, olette oikeassa Tämä seitsemäs ympäristön toimintaohjelma on, vaikea, on ollut vaikea siinä edistyä. Tämä teidän kommenttinne on aivan oikea. Nyt on hyvä, että voi palata neuvostoon ja komissio sanoo, että parlamentti todella haluaa, että me semme aikaiseksi tämän toimintasuunnitelman, seitsemän toimintasuunnitelman. Siellä halutaan tällaista kattavaa lähestymistapaa. Hyvä, että tällä lailla painostatte ja minä tätä kautta sitten painostan muita toimijoita me pyrimme saamaan neuvoston päätelmät aikaiseksi kesäkuussa asiaan liittyen. Nyt meillä on siis aikaa miettiä sitä, miten voidaan täsmentää näitä eri aloja ja miten päästään oikeaan suuntaan, mutta meidän on nyt saatava aikaiseksi tämä ohjelma heinäkuuta varten. Ja sitten olette aivan oikeassa, on saatava johtajat tästä puhumaan, eli miten tämä asia saadaan Eurooppa-neuvoston pöydälle. Kasvun ja vihreiden aloiden yhdistäminen on todellinen mahdollisuus. Ja sitten toisaalta johtajat puhuvat Rio plus 20. Tämä on yksi mahdollisuus Tanskan, Tanskan puheenjohtajakaudella, mutta olisi hienoa, jos tämä olisi muissakin yhteyksissä esillä täältä käsin ja pyrin miettimään sitä, miten johtajat voivat tästä puhua ja neuvostossa usein tulee sille se, että halutaan, että muut ministerit käsittelevät tätä aihetta, erityisesti valtiovarainministerit. Ja sitten herra Arsenis, sanonko tämän nyt oikein tämän nimen, kiitos teillekin näistä ystävällisistä sanoista ja siitä, että korostitte Rion tärkeyttä. Varmasti muutaman tunnin kuluttua saamme lisätietoa siitä, mitä siellä tapahtuu. EUn panos on ollut tärkeä. Me yhdymme moneen niistä asioista, mitä Riosta sanoitte, mutta me tarvitaan vielä lisää sitä konkretiaa, ja siksi haluamme saada aikaiseksi neuvoston päätelmät. Ja sitten koko tämä keskustelu BKTn tuolle puolelle, niin haluaisin vähän lisää tietoa tästä. Tämä kiinnostaa kovasti. Ja sitten Rova Hassi, tämä eh, meripolttoaineiden rikki-asia, tämä kiinnostaa kovasti ja haluan tehdä yhteistyötä kanssanne, te olette tässä esittelijänä. Ja sitten kriteerit, jotka koskevat biopolttoaineita. Tämä on myös teille eh, vastaus. Tämä itse asiassa ole minun asiani, mutta ympäristöministerinä meidän pitää muistuttaa muita ministeriitä siitä, että he ovat vastuussa omista asioistaan ja pitää tehdä töitä tämän eteen. Siksi on hyvin tärkeää varmistaa se, että on tiukat kriteerit, jotta ei käy niin, että ratkaisimme yhden ongelman ja samalla sitten luomme kolme uutta ongelmaa. Tällainen eh, tilanne on biomassaan liittyen, niin kuin tekin mainitsitte, eli ehkä saadaan polttoaineasia ratkaistua tai, tai eläinrehu tai biomassa eh, voimaloihin, mutta jos sitten pääsemme eroon kaikista metsistä ja eh, viljellään sellaisia eh, lajeja, joita emme pysty syömään. No, tässä on paljon erilaisia etuja, eturistiriitoja ja tähän asiaan on siksi puututtavia. Minä pidän painostusta yllä kollegan suuntaan tähänkin liittyen. Ja sitten edustaja herra Aader. Puitte Seveso kolmosesta. Tärkeällä tavalla osoititte, että nykyinen kompromissi on todellakin kompromissi ja sitä on vaikea lähteä minnekään suuntaan hetkauttelemaan. Olemme tietoisia tilanteesta, emmekä halua missään nimessä, että Euroopan kansalaisia vähemmän suojeltaisiin, jos se siirtymä CVSO kolmosen suuntaan tapahtuu. Eli tämä on selvä seikka, missään nimessä emme lähde alentamaan suojelua, mutta tästä, tämä tulee näin esille, että jos joku tulee sisään, joku menee ulos ja mitä hengittää ja mikä millä on monenlaisia vaikutuksia. Tämä on kyllä tärkeä seikka, mutta poliittisesti on kyllä oleellista, että tämä on kompromissi ja pitää olla varovaisia. No niin, ehkä nyt vastasin kaikkiin kysymyksiin. Frau Ministerin, liebe... Niin, paljon kiitoksia, hyvä ministeri, hyvä Ida Auken. Tämä oli kyllä eh, täydellisesti vastattu. Kaikkiin kysymyksiin vastattiin. Minä voin vain sanoa, että täällä eh, silmät loistavat ja olette ilolla mukana tässä työssä ja toivottavasti tämä on tartuttavaa. Toivottavasti se tartuttaa muut 26 kollegaa neuvostossa, että tämä raikas tuulahdus neuvostossa äh, aiheuttaa aikaan ilmastonmuutoksen, koska olen vakuuttunut siitä, että talous- ja rahoituskriisi ja velkakriisi ratkaistaan sillä tavoin, että me ähm, siirrymme kohti uutta taloutta, kestävää taloutta. Meillä on konkreettisia ehdotuksia esityslistalla. Kestävää kalastuspolitiikkaa vaaditaan, kestävää maatalouspolitiikkaa. Minä sen itse koska edellisessä elämässäni työskentelin tällä alalla, että kestävällä taloudella voi myös ansaita rahaa ja luoda työpaikkoja. Minun alueellani yli 15 000 uutta työpaikkaa luotiin uusiutuvien energiakioiden alalla. Miksi tämä ei pitäisi onnistua koko Euroopassa? Tämä on oikea tie, se on kestävä tie. Kiitän sydämellisesti teitä, oli ilo tällä viikolla tavata myös kolleganne eh, ja tästä tulee varmasti hyvä kausi ja sanoin tämän jo eh, terveysministerille. Tässä on kyse halukkaiden koalitiosta, sen täällä varmasti eh, huomasittekin. rajat hämärtyvät tässä, joten teillä on koalitiokumppani tavoitteitanne varten, joka on rinnallanne ja toivotan teille sydämestäni paljon menestystä seuraavalle puolelle vuodelle ja vielä sen jälkeenkin. Eh, aukeni nimi ilmeisesti povaa laatua, joten kaikkea hyvää ja kiitoksia.